La récréation est terminée. Välitunti päättyy. Hyvät, hyvät naiset ja herrat, avaamme istunnon tai kokouksen. Ja tämä menee suoraan nettiin. Koko maailma seuraa silmää räpäyttämättä meitä, erityisesti komissio ja neuvosto. Ja tervehdinkin niiden edustajia ja tänä aamuna Meillä on erittäin tärkeä kokous, koska me hyväksymme toisen käsittelyn tarkistukset. Kiitän teitä, että olette tulleet näin lukuisina paikalle. Vieläkin enemmän olisi tietysti voinut tulla, mutta kuitenkin muutkin varmaan aamiaisen jälkeen tänne tulevat. Pyytäisin teitä olemaan erittäin tarkkaavaisena. Selitän, mistä asiakirjoista tänään puhumme. Ja sitten pyydän teitä myös psykologisesti valmistautumaan äänestämään ilman, että ymmärrätte. Tämä on demokraattinen, avoin järjestelmä, mutta kompleksisuus, ei ongelmissa. Budjettihan on todellakin yksikäistä kuin raamattu. Rahanetaan täältä, otetaan tuolta pois ja loppujen lopuksi topputulos on tämä. Mutta jotta tähän yksinkertaiseen tulokseen päästään, meillä on tällainen koneisto, joka on vähän monimutkainen ja sitäkin monimutkaisempi, koska on satoja budjettikohtia ja me tarvitsemme, meidän täytyy jotta saamme määräenemmistön täysistunnossa. Ja vielä paremmankin tuloksen tarvitsemme mahdollisimman laajan poliittisen konsensuksen. Meidän pitää siis varmistautua siitä, että jokainen ryhmä saa sen, mikä on sille kaikkein tärkeintä, jotta konsensus syntyy. Ja meidän täytyy tietenkin varmistautua siitä, että nämä poliittiset viime hetken sopeutukset ja muutokset, jotka aloitimme eilisiltana koordinaattoreiden kokouksessa, ovat täysin johdonmukaisia, sopivat yhteen ja noudattavat sovittelupäätöstä, joka tehtiin neuvoston kanssa yhdessä. Joten niinpä esittely on hiukan tässä vaikea. Voin vakuuttaa teille kuitenkin, että koordinaattoreiden ja kaikkien työntekijöidemme kanssa, ja kiitäkin tässä yhteydessä sihteeristöä ja ryhmän työntekijöitä, olemme tehneet sellaista tavalla työtä, että tämä on sujunut monimutkaisissa olosuhteissa, mutta kuitenkin erittäin sujuvasti kaikin puolin. Jos joku pikkuvirhe löytyy, se on sitten tekninen, ja juuri tässä ratkaisemmekin yhden tällaisen neuvoston kanssa. Oli pieni erimielisyys, niin huomattiinkin, että molemmin puolin poliittista kiistasta ei mitenkään ollutkaan kysymys. Tietokoneet eivät vain antaneet samaa tulosta. Neuvoston tietokone antoi 2 plus 2 on 5, meiltä taas 2 plus 2 on 4. Ja sitten sovimme siitä, että valitsemme sen koneen, joka näytti oikeaa tulosta. Ensimmäinen kohta, asiakirjojen esittely. Asiakirjat, jotka teille on jaettu eilen. Précieusement te olette tietenkin säilyttäneet ne huolella. Olette niitä lueskelleet yöllä varmasti, olette tulleet niiden kanssa tänne aamulla. Ja ne ovat seuraavat asiakirjat. Tämä asiakirja numero yhdeksän. Se on äänestys, toisen käsittelyn äänestys neuvostosta tänä aamuna Tästä ei ole meille mitään hyötyä, joten voitte istua vaikka sen päälle kunnioittavasti, kunnioittaen näin neuvostoa, mutta tämä asiakirja on sellainen, mistä emme äänestä. Tosin katsokaa sitä nyt, koska ette enää koskaan tule näkemään. Se on to, neuvoston toisen käsittelyn asiakirja. Se on täällä vain referenssinomaisesti arkkiiveihin arkistoihin se pannaan, nyt ei sitä enää puhutakaan. Ja sitten asiakirja, joka on paljon tärkeämpi. Siitä meidän pitää äänestää asiakirja numero 10. Se näyttää tällaiselta. Tässä on lukuja, numero 10. Täällä on liitteitä, kolme liitettä, liite 1, 2, 3, asiakasta 10. Ne ovat tämän näköisiä, tämän muotoisia. Tämä on korkeampi kuin leveämpi asiakirja. Tässä on yksityiskohtainen lista kaikista tarkistuksista, jotka vastaavat tätä kymppi-asiakirjaa. Sitä ehkä tarvitsemme, joten älkää sitä heti heittäkö. Sitten tässä on asiakirja, edelleen siis tämä kymmenen se on uusi painos kaikista ensimmäisen käsittelyn tarkistuksistamme, ja me tarvitsemme sitä, koska suurin osa näistä tulevat toiseen käsittelyyn, mutta eivät kaikki, joten asiakirja 10, taulukko ja liitteet. Sitten kaikkein tärkein asiakirja – Toisen käsittelyn tarkistuksista on kyse, sen, sekin on kymmenen, mutta kymmenen rap. Rap niin kuin raporteur, esittelijä. Ja täälläkin on vastaavat osuudet. Yksi ainoa lehtinen taulukko, jossa on luvut, toisen käsittelyn tarkistukset esittelijältä, 10 RAP-asiakirja ja yksityiskohdat löytyvät kommentteineen liitteestä 20. Sitten meillä on toinen taulukko tässä vielä, yksi ainoa sivu, ensimmäinen joulukuuta päivätty kello 20.15 Tässä on kyseessä viimeinen muutos kymmenestä ja kymmenen RAP-asiakirjoista. Tässä on käytännön konkreettiset johtopäätökset ja seuraukset siitä, että poliittisesti asia on viety loppuun. Tässä onnistuimme eilen koordinaattoreiden kanssa. Joten aloitamme aivan kohta tutkia suullisia tarkistuksia, juristitarkistuksista puhutaan, esittelen tarkistuksista. Ja ne liittyvät siis 10 ja 10 rappiin. Nyt on ehdotan, että aloitamme tästä. Suulliset tarkistukset. Ja sitten voimme äänestää helpommin yhtenä ryhmänä 10 ja 10 rapista yhtenä ryhmänä sillä varauksella, että joitakin eri säännöstyksiä tulee, joita jotkut ryhmät ovat pyytäneet ja tulevat sitten esittelemään nämä toinen toisensa jälkeen meille. Onko tämä nyt selvää? Mon, est-ce que chacun se sent? Kaikilla on asiakirjat. Jos asiat ovat nyt selvät, mitä tulee näihin asiakirjoihin, sitten voidaan päästää vapaaseen pudotukseen ja äänestää ilman, että ymmärretään muuta kuin mitä esittelijä meille kertoo. Ja esittelijä saa puheenvuoron. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, vaan puheenjohtaja. Ehkä kun olen maininnut tämän asian Niin minä kun äh, olin tarkkailijajäsenenä parlamentissa, niin äh, minä hain täällä äh, tai Strasbourgissa huonetta. Kysyin joltakulta ja joku sanoi minulle, että älkää minulta kysykö, minä olen täällä vasta ollut kymmenen vuotta, jota joka tapauksessa, kun kuuntelin koordinaattoreita eilen, tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja konsensus on tiettyjä muutoksia, joista pitää keskustella. Ja e, Täällä on seitsemän selvennyskohtaa. Ensimmäinen niistä liittyy 040304 e, EURES. E, tässä budjettikohdassa me saimme sopimuksen maksusitoumuksista otsakkeessa 1A. Anteeksi esittelijä. Siis te voitte seurata tätä taulukkoa tässä samalla. Et donc c'est la première ligne qui est sur... Siis ensimmäinen rivi, joka on harmaalla painettu tavallaan. Siis muutokset, joista esittelijä puhuu, vastaavat, niin kuin hän sanoi, sopimusta, kun saatiin eilisiltänä aikaan koordinaattoreissa. Ne on harmaalla paino alleviivattu tavalla. Olkaa hyvä. The message is that nämä viestit, jotka tässä budjettikohdassa on seuraava. Meidän täytyy maksaa tai lisätä maksumäärärahoja 700 ja sitten äh, seuraava. Excuse me. So, to, to, to understand. Anteeksi, äh, jotta ymmärrämme, että mitä puhutte, äh, mennään kymmeneen toiseen käsittelyyn, koska se ei ole tässä kymmenen ap ja me näemme, että se on plus 500 miljoona ja sitten 700 000 maksusitoumuksissa. That's all. Yeah. So if you check No nyt jos katsotaan tätä tarkistusluonnosta siltä kohdin maksusitoumuksesta sopi, sovittiin toisessa kohtaa, mutta jotta saataisiin sama tai ainakin järkevä maksusumma, meidän täytyy sitä nostaa. Comme l'a dit Monsieur God... Ja se vastaa, niin kuin herra Godmanis sanoi, asiakirjassa 10. 10 à la page 9. Vuo 9. Euros-ohjelma. Ja niin kuin esittelijä sanoi, me haluamme äänestää maksumäärärahoissa, jotka ovat korkeammat, suuremmat kuin neuvoston äänestämät summat. Se siis vastaisi 19 miljoonaa 100 000 euroa maksusitoumusmääränä ja 16 miljoonaa maksumäärärahoina, kun taas neuvosto tyytyi 15 miljoonaan 3, 15 miljoonaan 300 tuhanteen. Ja nyt meidän pitää siis pitää kiinni tästä tarkistuksesta eikä suinkaan vetää sitä pois. Seuraava on sitten 070401 eh, rahoitusväline väestönsuojeluun. Sillä ei ole rahoitusvaikutuksia mutta jotta saadaan huomio sellaisena kuin se oli ensimmäisessä käsittelyssä, niin se pitäisi säilyttää. Sitten kolmas on 14 öö, 0303, öö, otsake 4, öö, jäsenyys kansainvälisissä järjestöissä tullialalla se esitetään sellaisena kuin ensimmäisessä käsittelyssä, eikä niin kuin alkuperäisessä taulukossa. Ja neljäs on sitten 15.02.03, joka on tekninen mm, säädös. Se on ihan järkevää hyväksyä, sanovat koordinaattorit, ja se, kyseessä on pilottihanke Englannin versiossa oli eh, sana personal, joka saattaisi olla viittaus siihen, että ne, jotka tekevät töitä tässä laitoksessa, saavat eh, varoja, mutta tämä on opiskelijoille. Eh, eli teknin, tekninen muutos. Ja sitten saimme kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalta kirjeen siitä, että he ovat tyytyväisiä selitykseen tiedonannoissa. Niinpä varaumat kahdessa kohtaa, joista äänestettiin ensimmäisessä käsittelyssä, ne vapautetaan ja siitäkin sovittiin koordinaattorien kokouksessa. Sitten budjettikohta nolla 120401. Ja meillä oli pieni summa 1A-otsakkeen puitteissa. Ja tarkoituksena oli laittaa sivuun nämä varat rahoituspalvelua varten. Nyt nyt sen jälkeen, kun mennään takaisin Ataen eh, otsakkeeseen 1a, niin siellä, siellä, siellä saimme marginaalista hiukan lisää. Ja osittain eh, se käytettiin mikroluottojen rahoitukseen ja näin meillä oli suunnilleen 10 ylimääräistä miljoonaa ja se jaettiin niin sanottuihin prioriteettikohtiin ja näistä koordinaattorit sopivat. Ja tämän jaon jälkeen se tehtiin suhteellisesti tasaan näiden kohtien kesken. Meillä oli sitten 706 000 marginaalia ja ehdotus on nyt sitten 560 tästä marginaalista menee rahoituspalveluihin ja näin saadaan ylimääräiset 700. Ja lopuksi vielä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Meillä oli siinä leikkaus 150 000 euroa ja tämä leikkaus on sovittelusopimuksen vastainen, eli me emme voi tällaista leikkausta säilyttää pakkasuun servandan mukaisesti. E, ei ole ongelmia maksusitoumusten osalta, koska marginaalia on jäljellä otsakkeessa neljä se tarkoittaa, että otsakkeen neljä marginaali pienenee 150 ja maksusitoumusmäärärahat nousevat. Maksupuolella ei, eivät asiat ole niin yksinkertaisia, mutta hoidossa kyllä. Siellä on tarpeellisia muutoksia maksumäärärahoissa Niinpä, kun kuuntelin sihteeristöä, niin esittelijä ehdottaa, että maksu määrärahat 08001, melko suuri budjettikohta tämä, niin tässä vaiheessa 540 miljoonaa euroa. Me otamme siis tämän budjettikohdan ikään kuin puskurikohdaksi ja tarvittavat maksuvähennykset, jotta päästään tähän sovittuun 123 miljardin maksumäärärahoissa. Meidän piti vähentää tätä 540 miljoonaa yhdeksällä ja siihen tulee mukaan YUTP. Ja sitten vielä puheenjohtaja. Voinko vielä mainita, että jos tässä äänestyksessä hyväksymme kulttuurivaliokunnan viisauden, se saattaa vaikuttaa myös päätöslauselmaan. Päätöslauselmassa on kohta, jossa käsitellään tätä, näitä varaumia ja esittelijä esittää kohta kohdalta äänestystä siinä vaiheessa, jotta ollaan samoilla linjoilla kuin äskeisessä päätöksessä. En halua enää vaikeuttaa elämäänne. Ehdotan, että yhtenä ryhmänä äänestysten jälkeen äänestämme erikseen tietyistä budjettikohdista mm, tiettyjen ryhmien pyynnöstä. Me emme voi äänestää näistä kohdista yhtenä ryhmänä, mm, koska muuten tietyllä ryhmällä olisi tietty kanta juuri tietystä budjettikohdasta ja silloin <clears throat> voidaan äänestää näistä yksitellen. Pyytäisin valiokunnan tukea edellä mainittuihin muutoksiin. Très bien, merci, merci monsieur le rapporteur. Kiitoksia esittelijä. Todellakin niin selvää kuin vain mahdollista ja aivan linjassa tämän taulukon kanssa, jota kommentoit. Ai suokanti uudestaan. Eh, almost, almost, I don't... Niin, unohdin mainita YUTPn ydinsisällön ja vielä tämä tekninen lisäys. Meillä on tässä taulukossa 19.01.0404 ei harmaalla merkitty. Tämä pitää vetää pois ja se on ratkaisu. Mainitsin sen sisällön, mutta en tätä teknistä muutosta. Et donc. Oikein hyvä. Ja uudestaan toistan neuvostolle, että viimeisimmät muutokset, jotka esittelijä esitti, takaavat sitä tiukasti noudatetaan sovittelun tuloksia erityisesti ulko- ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrä 280,5 miljoonaa maksusitoumuksina ja määritellään kokonaissumma maksumäärärahat koko talousarviolle 122 miljardiin 137 miljoonaan. Tässä oli näitä laskuongelmia tietokoneen kanssa, mutta tämä on nyt ratkaistu ja aivan erityisesti, että noudatettaisiin maksumäärärahakattoa, kokonaiskattoa 200 23 miljardia suurin piirtein, siitähän me sovimme, siis ei täysin 23 miljardia suullinen tarkistus, jota täällä ehdotetaan, sekin on harmaalla alhaalla vasemmalla tässä taulukossa ja siinä on lähes neljä miljoonaa maksumäärärahoina hiukan alle yhdessä budjettikohdassa, joka, jolla on hieno nimi, nimittäin ajatusten ohjelma. Se on neuvoston tutkimuslokero. Sitä annetaan, tätä sitä annetaan tukea kaikkein kirkkaimmille aivoille, huippuaivoille. Mutta tässä kuitenkin käsitin pienestä poista kolme miljoonaa ja nyt saavat 536 miljoonaa euroa. Se on vielä käytössä, joten ideat pysyvät loistokkaina ensi vuonnakin täällä EU:ssa. Tässä pyrimme rauhoittamaan neuvostoa, joka tässä nyökkää meille hyväksyy. Panemme tämän merkille. Herra Godanis on pyytänyt puheenvuoron. No, I really apologize for veteran. Olen äh, todellakin äh, pahoillani äh, tästä. Minulla on vielä pari kysymystä esittelijälle näitä suullisia tarkistuksia ajatellen 08001. Mikä on lopullinen luku maksumäärärahoissa? Ne 514 miinus 4 miljoonaa. Mikä on tämä lopullinen luku? Lopullinen luku, ellen ole väärässä, ja 536 009 Final. Ja sitten toinen kysymys äh, rahoituspalveluista lopullinen luku, koska me pyysimme plus 100 000 äh, lopuksi ja nyt se on muuttunut. Poliittisesti on sovittu. Mikä on lopullinen luku, koska eiliseen saakka se oli 4,4 miljoonaa. Mikä nyt on lopullinen luku? How much we had? Plus 560 000? Onko se plus 60 000? Niin, tämä on siis korotusta. Niin, siis alustavan talousarvion yläpuolella. Me alun perin jaoimme tämän 10 miljoonaa, 140 ja sitten tämä 140 on, ja se lisättynä 560 on yhteensä 700 yli lisätalousarvion in payments 4400. Maksuissa eh, neljä, eh, eli 400 eh, maksumäärärahoissa antaessa. Kyllä. Tarkoittaa, että jos hyväksymme tämän tarkistuksen, joka on tärkeä erityisesti sosialistiselle ryhmälle ja liberaalille, liberaalille myös. Sitten tarkistuksen jälkeen kokonaissumma, joka tulee talousarvioon sitoumuksena on 6 miljoonaa ja maksumäärä on 400 miljoonaa 400 000 esittelijä. But the question was, what is the payment? Niin, mutta kysymys kuului, mikä on maksus, maksumääräraha? Sitä ei ole muutettu tässä budjettikohdassa meillä on mahdollisuus antaa enemmän maksusitoumuksina seuraavaa vuotta valmistellaksemme. Hyvä. Todellakin ihailen herra Gottmanista. Niin ilmaisen todellakin ihailuinen teitä kohtaan, koska monet jäsenvaltiot EU:ssa olisivat ylpeitä, että pääministeri, pääministeri budjettiasioissa olisi yhtä pätevä kuin te olette. Liettua on onnekas maa. Henkilökohtainen kommentti. Euh, et nous sommes heureux d'avoir... Euh, iloisia, että näin pätevää porukkaa täältä löytyy. Sitten herra Godmannisen lisäksi, an, tai siis Liettuan lisäksi, anteeksi. Siis Latviasta on kysymys, eikä Liettuasta, korjaa puheenjohtaja. Minä tässä olin vähän nyt pahis. Tein virheen. Niin pahoillani kovasti tästä. Monk. Euh, le rapporteur a présenté. Esittelijä kävi läpi eri muutokset, joita hän ehdottaa juridisesti ajatellen suullisena tarkistuksina. Eiliseen verrattuna, jota hän silloin esitteli, ja jos kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa, niin minä nyt ehdottaisin teille että äänestämme yhtenä ryhmänä tästä taulukosta. Tästä taulukosta, taulukosta täältä siis vedetään pois kohta 19.01.0404, tarkistus 914 tai 227. Se korvaa, vastaa juuri yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jos teille sopii, että menemme nopeammin, niin silloin yhtenä ryhmänä äänestämme koko taulukosta, jossa on nämä luvut. Ja jatkossa sitten näemme, mitä oikealta alhaalta löytyy. Ne ovat edellisiä äänestyksiä, niistä pitää äänestää erikseen. Sopiiko näin? Hyvä. Sitten yhtenä ryhmänä, kuka puoltaa näitä suullisia tarkistuksia koko taulukkoa? Nostakaa käsi ylös. Merci. Kiitän. Vastaan äänet. Yksi vastaan tyhjät äänet, ei tyhjiä. Joten erittäin suuri enemmistö. Onnittelen esittelijä. Kiitän kaikkia jäseniä myös siitä, että hyväksyitte tämän toimintatavan, joka on toisaalta äärimmäisen monimutkaista, toisaalta äärimmäisen yksinkertaistettua myös tässä tapauksessa. Ja sitten tässä kahvittelun lomassa Ehdotan, jos teille sopii esittelijä, että käydään läpi nämä erilliset äänestyskohdat. Siis edelleen sama sivu täällä alhaalla oikealla. Siellä on joukko erillisiä äänestyksiä, jotka tapauksesta riippuen löytyvät tästä taulukosta ja ne koskevat joko kymmenen asiakirjan tarkistuksia tai kymmenen rapin tarkistuksia. Näistä jotkut ryhmät ovat pyytäneet erillistä äänestystä ja näin voivat selittää kantaa, joka välttämättä, välttämättä ei ole sama kuin esittelijällä. Ja sitten näistä äänestetään. Ensimmäinen on 203 tarkistus, joka vastaa asiakirja 10. Toinen äh, le, s, vihko, sivu 38, 8020302 budjettikohta ja Guesta herra Portas on pyytänyt erillistä äänestystä. Sopiiko tämä kaikille? ovatko kaikki äänestäneet? Esittelijä tästä tarkistuksesta. Sopiiko tämä teille? Uh, yes, uh, the... Kyllä, ähm, olemme äh, ed- alkuperäisellä kannalla äh, esitelijä puolta. Jipu. Esitelijä puolta, kuka puolta? Kiitän. Vastaan. Herra Portas tietenkin ja kaksi muutakin kollegaa. Kolme vastaa. Tyhjät äänet. Ei tyhjiä hyväksytty. Sitten tarkistus BUDG, minkä takia näin, en tiedä, 9803. Se löytyy asiakirjasta 10 RAP, siis esittelijän asiakirjasta asiakirja Siis 10 rap. Sivu 38. 18.03.03 budjettikohta. Ja tässä sosialistien ja demokraattien ryhmä on pyytänyt erillistä äänestystä vain näistä kommenteista. Mitä esittelijä on mieltä? Or. Esittelijä puoltaa tarkistusta ja hyväksyy tietenkin erillisäänestyksen. Ja. Hienoa. Erillinen äänestys kommenteista. Kuka puoltaa? Donc on compte, donc manifestement les socialistes. Siis sosialistit ja muut ilmeisesti eivät puolta. Täytyy laskea ilmeisesti. 21. 21 puu, Qui est 21 puolesta vastaan äänet. Quatorze, donc moins. Joten tarkistus on hyväksytty. Nämä huomiot tässä tarkistuksessa on hyväksytty. Taisivat neuvosto ja komissiokin täällä äänestää. No, lasken leikkiä. Sitten mennään tarkistukseen. 274 palataan 10 asiakirjaan. Nyt kolmas vihko, sivu kolmen teksti, kohta 22.01.02.11. Jälleen sosialistit ja demokraatit ovat pyytäneet erillistä äänestystä varaukseen panosta. Esittelijän kanta. Eh, Mr. Chairman, Puheenjohtaja, varaus kahdesta erillisestä asiasta. Yksi on eh, tutkimukset. Ei, anteeksi. Eh, tämä onkin siis Kosovo. Minä olin väärällä, väärässä kohdassa, eli esittelijä puoltaa alkuperäistä. C'est cela. Donc, qui est pour? Juuri puolesta. Tämä tarkistus plus varaus. Là, nous allons avoir un vote différent, un résultat différent. Tässä tuleekin erilainen tulos. Neuvosto ei nyt äänestäkään.

Tässä vasemmisto voitti oikeistoon. Jossain tapahtui jonkin sortin petoksia, joten varaus on nyt poistettu, vapautettu. Sitten viimeinen erillinen äänestys. Edelleenkin asiakirja 10, vihko 3, sivu 11. Tarkistus 290, budjettikohta 26, 01, 02. 11. Samoin edellinen äänestys, joka koskee varausta. Tässä on kaksi varausta kahdessa osassa, mutta äänestetään näistä molemmista. Ei tehdä eroa näiden kahden välillä. Ai onkin kaksi äänestystä. Suoka anteeksi, sanoi puheenjohtaja. Siis kaksi äänestystä. Varaus jälleen EPP on pyytänyt erillistä äänestystä tällä kertaa. Äänestämme ensin siitä, että pannaan varaukseen ensimmäinen osa, ensimmäinen kohta. Vastaako tämä siis Kosova? Kosova, no ei liity ollenkaan. Ta- nyt ei olla enää ollenkaan Liettuassa, latvessa eikä Kosovossa, vaan nyt puhutaan tutkimuksista. Ja mitä nämä tutkimukset sitten käsittelevät? Ei tiedetä. No, esittelijä täsmentää ja kertoo kantansa. So, uh, that is what I niin, minä aloitin tämän jo aikaisemmin. Jos muistan oikein, eh, sosialistiryhmä halusi kohta kohdalta äänestykseen, mutta se ei ole ongelma, koska tällä, tässä budjettikohdassa on kaksi jokaisesta erillisestä varauksesta. Yksi eh, koskee sitä, minkä tyyppisiä tutkimuksia tehtiin ja maksettiin, ja me saimme tietynlaisen vastauksen mm, eh, me emme ole samaa mieltä, onko vastaus tyydyttävä vai ei. Ja nyt minun tietääkseni on sopimus tästä toisesta varauksesta, joka olisi Olaf-varaus, joka säilytettäisiin. Siitä on täysi sopimus, mutta meillä on erillinen äänestys ensinnäkin siitä, ovatko nämä tutkimukset tyydyttäviä esittelijä on sitä mieltä, että tarvitaan vielä hiukan lisätietoja ja muut ovat eri mieltä. Meidän täytyy katsoa, mikä tulos on. Ja toinen osa, en halua siitä enää puheenvuoroa, Olaf-kysymyksessä olemme varauksen säilyttämisen kannalla. Kiitos. Yes, bien sûr. So niin, Olkaa hyvä. Stick to the number. Haluaisin nyt vielä pitäytyä näissä luvuissa. Katsotaanpa asiakirjaa 10. 26.01.02.11 on tämä budjettikohta. Ja tämän mukaisesti lopullinen maksumääräyssumma on 5,6 miljoonaa. Ja sitoumusten suhteen sama luku, 5,6. Pätevätkö nämä luvut? Kyllä vaan. Tämä tarkistus ei koske loppusummaan. Siinä laitetaan tiettyjä määriä varaukseen, tästä rahasta varauksiin. Muutamia miljoonia ja muita, muista ihan tarkalleen. Se täytyy täältä katsoa papereista. Ai se löytyy sivulta 12. Miljoona seitsemän, miljoona kahdeksan. one and 1 million 867 miljoona 800 000 on tämä toinen. Eli nämä olivat nämä varauksen summat. Minä nyt ymmärrä. Voitko antaa tämän paperilla? Anteeksi vain. Thank you. That's all. bien. Donc, il y a deux réserves différentes. Kaksi eri varausta. Siis me olemme panneet varaukseen, jotta saisimme enemmän tietoja menoista, jotka käytetään ulkoisiin tutkimuksiin. Ja tässä olemme saaneet vastauksia, jotka ovat tyydyttäviä. Judgment of the groups. Sisä. No, tämä riippuu ryhmien kannoista. Ovatko ne nyt niin vakuuttavia vai eivät? Sosialistit ovat tyytyväisiä, EPP ei ole, joten tämä jää vielä nähtäväksi. To maintain the reserve. Eli tässä ehdotetaan, että varaus, varaus säilytetään. Et donc. Hyvä on. Siis toisesta varauksesta koskee Olafia. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämä varaus pitää tässä säilyttää. Hyvä. Ensimmäinen kohta. Esittelijä puoltaa varauksen säilyttämistä ja säilyttää myös 290 tarkistus. Kuka puoltaa tätä tarkistusta ja varauksen säilyttämistä? kolme vastaan äänet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selvästi vähemmän, oikein hyvä. Joten varauksesta pidetään kiinni. Sitten toinen kohta. Kuka suuri enemmistö puoltaa? Kiitos, vastaan äänet tyhjää, kaikki haluavat säilyttää varauksen hyvä. Kiitoksia siis kovasti. Tässä vaikein on menty läpi mitä tulee lukuihin. Sitten suulliset tarkistukset pitää hyväksyä ja, ta- ja tarkistukset, joista pyydettiin edestä äänestystä. Nyt Ehdotan teille, että äänestämme yhtenä ryhmänä toisen käsittelyn tarkistukset, jotka ovat muita kuin nämä, jotka äsken hyväksyminen löytyvät asiakirjasta 10 rap. Kuka puoltaa näitä tarkistuksia? Je vous remercie. Kiitän. Vastaan. Tyhjää. Kiitos. Toisen käsittelyn tarkistukset on hyväksytty. Ja sitten lopuksi otamme asiakirjan 10, jossa on mukana kaikki ensimmäisen käsittelyn menettelyn tarkistukset, joita ei ole muutettu näissä äskeisissä äänestyksissä, mutta jotka me haluamme ottaa mukaan toiseen käsittelyyn. Kuka puoltaa näitä tarkistuksia yhtenä ryhmänä? Kiitos, vastaan. Samat, tyhjää, sama tulos. Loogista tämä onkin. Kiitän kovasti ja onnittelen esittelijää. Kiitän koordinaattoreita ja kaikkia jäseniä jälleen kerran, että hyväksy tämän välttämättömän menettelytavan, joka tietysti on hiukan turhauttavakin välillä. Mutta emme ole vielä lopettaneet talousarviota 2010. Vielä on kirjallisuutta näiden lukujen jälkeen. Siis päätöslauselma luonnos. Otetaan päätöslauselma esiin Täällä on joukko tarkistuksia, mukaan lukien suulliset tarkistukset, kompromissitarkistukset, joita esittelijä meille esittelee sitä mukaan, kun niihin päästään. Esittelijä, haluatteko te lyhyesti esitellä yleisesti vai voidaanko heti mennä tarkistustarkistukselta. I, I think, Mr. Chairman. Niin puheenjohtaja, minun mielestäni eh, tämän asian parissa on tehty hyvin paljon eh, töitä. Me voitimme monen tarkistuksen kohdalla. Olen yrittänyt eh, saada tähän lausuntooni paljon, mahdollisimman paljon mukaan asioita, enkä minun mielestäni tässä vaiheessa tarvitse pitkäänkään keskustella. Tässä on tiettyjä suullisia tarkistuksia, mutta uskoisin, että teksti on nyt jaettu ja me voimme mennä eteenpäin tarkistustarkistukselta. Merci. Donc... Hyvä, kiitos. Sitten ottakaa äänestyslista esiin. Ensin tarkistus kaksi Ferm Balzani-tekijönä edellinen äänestys, ensimmäinen ja toinen osa ensimmäistä osasta esittelijän kanta. Hän puoltaa. Äänestämme ensimmäistä osasta puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Onnittelemme esitteli- te- tekijöitä. Sitten kolmas, joka saattaa aiheuttaa, esi- on äh, toinen osa, joka saattaa aiheuttaa puolesta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 Jean-Luc est contre. Jean-Luc vastustaa. Dix-sept aussi. Myös 17. 16 puoli 17 vastaan hylätty. Daanin äänellä. Sitten kohtaan kolme ja sieltä tarkistus. Suullinen tarkistus. Esittele, haluaisin esitellä. Uh, yes. I should like to, to propose... Niin, haluaisin ehdottaa tähän pientä muutosta. On olemassa useita laskelmia sen suhteen, kuinka monta kertaa olemme muuttaneet monivuotista rahoituskehystä. Olen nähnyt kolme, neljä ja viisi tällaisia lukuja tässä pyörivän. Ja jotta välttäisimme keskustelua ja jotta voisimme antaa vahvemman viestin, niin voitaisiin sanoa, että toteaa, että budjettiviranomaiset ovat useaan kertaan joutuneet muuttamaan. Eli ehdottaisin, että olemme joutuneet muuttamaan useaan kertaan several times tässä ehdotuksessani. Ja. Tämä on tässä taulukossa, joka on jaettu. Ja ehkä voimme poistaa nämä or not foreseen sanat tästä lopuksi tai ei havaittuja etukäteen. Jos nämä muutokset tehdään, niin voin hyväksyä tarkistuksen. Ehdotatte, että otetaan pois or not foreseen. Seen, yes. Niin, or not foreseen. Se poistetaan, eli kaksi muutosta. Ensiksi lisätään tähän ensimmäiselle liville several times ilman, että laitetaan sen luku neljä ja sitten hetkinen niin nyt minä vähän ymmärsin väärin, joten nyt korjaan äskeistä, eli funded or not foreseen under ja niin edelleen. Eli tämä or not foreseen jätetään tekstiin tässä viimeisellä sivulla. Minä, minä käytin vähän erilaista kirjoitusjärjestelmää. Ja sen takia minä nyt tässä vähän sekoilin. Bien. Merci. Niin, hyvä, kiitoksia. Niin voitte olla rauhallisen mielen, koska suullinen tarkoitus vastaa täysin sitä, mitä on, mitä sanotaan äänestyslistassakin. vähän huvitteluna, voin todeta, että pystymme äänestämään melkein eurolleen siitä, mitä tarvitsemme tutkimuksiin, ilmastonmuutokseen ja muihin, mutta emme pysty tietämään, kuinka monta kertaa olemme muuttaneet sopimusten välistä, toimintojen välistä sopimusta vuoden 2007 jälkeen. Kuka puoltaa tarkistusta, jota nyt muutettiin suullisesti vastaan? Kukaan ei vastusta tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus neljä. Esittelijä ilmeisesti haluaa tässäkin esitellä suullisen tarkistuksensa. Un amendement horizontal, un amendement oral. Yes, Mr. Chairman, yesterday... Kyllä, herra puheenjohtaja. Eilen koordinaattoreiden kokouksessa pääsimme yksimielisyyteen tarkistuksesta, toisin sanoen, että nelostarkistuksen loppuosaa muutetaan siten kuin se on nyt tähän kirjattu. Eli yhdessä tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehyksen 2007-2013 muutoksen yhteydessä mukaan lukien pidennys vuoteen 2015 tai 2016. Ja tämä on Rouva Gigantin mietinnöstä otettu tämä virke, ja tämän todellinen merkitys on se, että kun me mainitsemme nämä kolme askelta, sopeuttaminen, tarkistus tai arviointi ja tarkistus, adjustment, review and revision, ja sen jälkeen sitten pyydän myös toistakin muutosta, mikäli tämä tarkistus hyväksytään que l'on vote d'abord. Haluatte, että ensin äänestetään horisontaalista tarkistuksesta, sitten suullisesta tarkistuksesta. I, I introduce now the horizontal one. Niin nyt minä esittelin horisontaalisen tarkistuksen ja tekstissä, jonka ovat laatineet pääasiassa sosialistikollegat, niin todetaan, että komission pitäisi niin ja niin tehdä sitä ja tätä sen jälkeen, kun se on astunut virkaan. Ja tämä on tietynlainen sopimus meidän välillämme. Ja minä ehdottaisin, että muotoiltaisiin tämä uudelleen mahdollisimman nopeasti, koska jos sanotaan, että kun se on astunut virkaan, se tarkoittaa toista päivää. Minä haluaisin tässä vähän aikapainetta lisätä. Ja minusta tämä muotoilu niin pian kuin mahdollista as soon as possible on hyvä kompromissi. Ja tämä teksti tässä tarkistuksessa neljä, eli 17, 25 ja 32, tämä voitaisiin hyväksyä yhdellä äänestyksellä riippumatta siitä, hyväksytäänkö muut tarkistukset. No distingo. Joten me tässä teemme eron neuvostarkistuksessa. Tässä on kaksi eri ehdotusta esittelijältä. Nyt tutkimme ensin ja äänestämme vain ensimmäisestä muutoksesta, suurista tarkistuksesta, joka koostuu, koskee tarkistusta neljä ja mahdollisesti, jos 12, 17, 25, ja 32 menet läpi, niin se korvaa ensimmäistä päivästä lähtien. Tai tämä korvataan mahdollisimman pian. Jöran. Yes, and I'm completely in agreement with, with minä olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, ei sen suhteen ongelmaa, mutta vanhana toimittajana minä aina kiinnitän huomiota näihin kielikysymyksiin. Tässä pitäisi laittaa epämääräiset artikkelit tuon noiden sanojen adjustment, review and revision kohtaan. Tässä nyt vain kahden sanan edellä on epämääräinen artikkeli, artikkeli eli a e review pitäisi tuohon lisätä ihan tällainen kielellinen korjaus. Niin, panemme tämän merkki, tämä koskee toista tarkistusta varsinkin anglofiilit ovat tässä tyytyväisiä. Ja vielä puheenvuoro I was not able to be present. Olen pahoillani, etten päässyt eilisiltaiseen koordinaattoreiden kokoukseen mutta minulla olisi asiasisältöön liittyvä huomautus. Tiedän toki, että parlamentti on usein äänestänyt tästä, mukaan lukien siis, että rahoituskehyksiä pidennettäisiin vuoteen 2015 tai 2016, mutta haluaisin tästä kohta kohdalta äänestyksen, jotta voisin äänestää sitä vastaan, koska minun käsitykseni mukaan tämä ei ehkä ole meidänkään mielestämme, mielestämme mikään vaihtoehto, ja minä tiedän, että se ei sitä todellakaan ole, joten pyydän, että kohta kohdalta äänestetään. De toute manière, nous allons avoir... Hyvä, mutta joka tapauksessa olemme samaa mieltä kaksi edellistä äänestä, ne omat ongelmansa. Joten äänestämme ensin horisontaalisesta tarkistuksesta, ja otetaan tähän mukaan tämä as soon as possible puolesta vastaan Kaksi vastaan tyhjää. Niitä ei ole hyväksytty. Ja nyt oletan, että yksi henkilö täällä on aika helpottunut, koska komissio tällä alueella joutuu toimimaan ei heti ensimmäisestä virastolopäivästä, vaan mahdollisimman pian. Sitten Toinen suullinen tarkistus, Raimer Böken ehdotus, ja aivan erityisesti liberaalit halusivat tästä edellistä äänestystä. Kuka puoltaa tätä suullista tarkistusta? Pardon. Could we have a split vote? So... Voitaisiinko tästä äänestää kohta kohdalta, eli ensiksi Äänestettäisiin ensimmäisestä kohdasta, niin, eli siis kohtakohdalta äänestys, äänestyksen puolittaminen. Eli ensiksi tämä, tämä sopeuttaminen, tarkistus ja arviointi ja sitten tämän, tämä pidennys. Ja sitten toiseksi äänestettäisiin sitä, että mukaan lukien pidennys. Uh, nous votons d'abord Siis ensin äänestämme yhdessä. A review and a revision of a current MFF 2007 13 piste. Puolesta. against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa mukaan lukien pidentäminen, lykkääminen tiettyyn asti puolesta vastaan. Kaksi ryhmää vastustaa mutta tämä ei riitä. Tämä hyväksytään. Oli kolmekin ryhmää vastaan. sitä tyhmää. sitä tyhjää. Hyvä. Tämäkin kohta on hyväksytty. Kiitoksia. Niin hiukan tähän menee aikaa monimutkaista tämä on. Joudumme kuitenkin näin etenemään pikkuhiljaa. Sitten tarkistukseen viisi. Tar- tähän on tehty myös suunnan tarkistus. Ja jälleen kohta kohdalta äänestys. Esittelijä. Eh, Mr. Chairman. Puheenjohtaja, minä vedän takaisin ehdotukseni kohta kohdalta äänestyksestä. Ja jollen ole väärässä, niin meillä on suullinen tarkistus tekstiin, eli puolivälin tarkastelu eh, sen sijaan tulee eh, seuraava MFF. Siinä sanotaan, että aloitetaan eh, seuraava monivuotinen rahoituskehys. Ja tästä tarkistuksesta haluaisin tukea kaikkia sen osia. Kiitos esittelijä ei vaadikaan kohtavalta äänestystä tästä suosta tarkistus. Kukaan ei sitä pyydä. Kuka puoltaa tarkistusta näin muutettuna? Kiitoksia vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Aika harvinaista. Seuraavaksi tarkistukset ovat ryvältä, jota kaivataan täällä. Esittelijä kuusi vastaan siis. Kuka puoltaa? Anteeksi, herra Jöran pyytää puheenvuoroa. Minusta tämä on hieman ristiriidassa sen suhteen, mitä olemme jo äänestäneet. Minusta sen pitäisi raueta pikemminkin. Oletteko te sitä mieltä, että tämä raukeaa? Itse asiassa kyllä. Kyllä se raukeaa. Se on ristiriidassa. Joten siitä ei äänestetä. Se häviää tästä. Sitten tarkistus seitsemän Esittelijän kanta, hän puoltaa puolesta. Kiitän vastaan. Tyhjää. Kerrotaan sitten Helkaltu hänen poissa ollessaan yksimielisesti. Täällä hyväksyttiin seitsemän. Sitten tarkoitus kahdeksan puolesta. Esittelijä puoltaa vastaan. Tässä onkin vastaan aina tyhjätä hyväksytty. Tarkistus 1, 2 tarkistusta ensinnäkin herra Portasin numero 1, esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa, joten hylätty. Tarkistus 10. Jöran Färmiltä, Rova Baltsanilta. Suunnan tarkistus tehty esittelijältä. Esittelijä I suggest... Niin minä ehdotan, että me miettisimme ei ainoastaan kohtaa kolme, vaan 23, eh, niin kuin tarkistuksessa, mutta minä tuen, mutta minä haluaisin esittää 21-22 myös. Tämä suullinen tarkistus on yhdessä linjassa sen suhteen, mitä olemme jo hyväksyneet kohdassa 3a, uusi 3a silloin, kun puhuimme juuri tästä sopeuttamisesta, <clears throat> arvioinnista ja tarkistuksesta. Joten kyse on artikloista 21, 2 ja 3. Kuka puoltaa tätä tarkistusta, kuten esittelijä? Hyvä. Entä kuka vastustaa? Ei kukaan tyhjiä ääniä. Hetkinen, kaksi vastaääntä vai tyhjiä ääniä? Eli kaksi tyhjää ääntä. Hyvä on, hyväksytty. Kiitos. Sitten tarkistus 11. Lamassur on tässä tekijä. No niin, eli tämä liittyy tähän juridisen jatkuvuuden tarkistukseen. Kuka puoltaa puheenjohtajan tarkistusta? No ei minä halua tähän vaikuttaa tietenkään. Kuka vastustaa tarkistustani? Rouva Andreasen kamalaa. Te olette, te vastustatte minua. No niin, kuka äänestää tyhjää, ei kukaan. Minä kiitän kaikkia paitsi rouva Andreassenia. No niin, tämä on hyväksytty. Sitten tarkistus numero 12 sosialistiystäviltämme. Ja tässä tämä liittyy nimenomaan tähän horisontaaliseen tarkistukseen. Ja mitä mieltä olette näistä muista kohdista? Ketkä puoltavat? Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa tarkistusta? 12 nyt pitää laskea. 1, 2, 3 ja niin edelleen. Hetkinen, 13. Eli vasemmisto tässä jyllää. No niin. Ja sitten tietysti Rova Andreassenin ryhmä. No paljonko tämä nyt tekee yhteensä? Oletteko laskene, laskenut? 14. Jean-Luc Dan ei ole tässä nyt niin onnistunut kukaan vastaan. <clears throat> 18. Donc la droite l'emporte sur... 18, joten, joten oikeisto voitti. Tämä on hylätty. Sitten 13, Helga. Helgalta esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa tarkistusta 13? Kiitos. Kuka vastustaa? Kiitos. Onko tyhjiä ääniä? Kaksi tyhjää ääntä. Hyväksytty. Sitten sitten tarkistus 14, joka on yhdessä linjassa 13 tarkistuksen kanssa Ann Jensseniltä. Esittelijä puoltaa, kuka puoltaa. Aika moni. Kuka vastustaa? No yksi. Tyhjiä ääniä yksi. Eli hyväksytty. Sitten kohta 14 tarkistus 15 Inge Gresleltä. Tämä on saanut esittelijän taakseen, kuka puoltaa, entä kuka vastustaa. Yksi, kaksi vastustaa. Onko tyhjiä ääniä? Kaksi tyhjää ääntä hyväksytty. Sitten kohdasta 15. Ensiksi Ann Jensenin tarkistus 16. Esittelijä puoltaa, kuka muu puoltaa. Kiitos, kuka vastustaa. Yksi vastustaa. Onko tyhjiä ääniä? Ei. Hyväksytty. Tarkistus 17, joka on yhdenmukainen tarkistuksen 16 kanssa. Ja tämä tietysti <clears throat> saa hyötyä siitä, että horisontaalinen on hyväksytty. No, vastustaja, tai esittelijä vastustaa, kuka puoltaa. Hetkinen, ei tässä ole ainoastaan vasemmisto, joka nyt puoltaa tätä. <clears throat> Katsotaanpa. Kuusitoista. Kuka vastustaa? 19, anteeksi 18 vastaan, joten ei ole hyväksytty. Sitten tarkistus 18, kohta 17 Inge Gressleltä. Kuka puoltaa muu kuin esittelijä? Hyvä, kiitos. Kuka uskaltaa olla vastaan? Jaha, liberaalit Rova Andreasen ja liberaalit ovat vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Yksi tyhjä ääni, joten kuitenkin tarkistus 18 on hyväksytty. Sitten 19, joka on yhdenmukainen 18 kanssa, esittelijä puoltaa niin kuin moni muukin, yksi vasta ääni, yksi tyhjä ääni hyväksytty. Kohta 18 tarkistus 20 Helga Trypeliltä, jota on nyt muutettu suullisella tarkistuksella esittelijän taholta. Esittelijä haluaa tässä ilmaista yllättyneisyytensä. Esittelijä. Minun mielestäni puheenjohtaja kaikki varmasti voivat lukea sen tuolta paperista. Eh, minä haluaisin eh, muuttaa tämän eh, tukeen. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Helga Tryppelin tarkistusta näin muutettuna puolesta. Tässä koordinaattori eh, kuvaa eh, ja vastaan. Kiitoksia ja onko tyhjiä? Kiitoksia. Hyväksytty. Ja nyt eh, siirrymme kohtaan 18a uusi, tarkistus 21 Haglundilta, esittelijä puoltaa, puolesta vastaan, tyhjää, Yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 22 Helgalta, e, e, e, esittelijä on vastaan puolesta. Vastaan enemmistö, eli hylätty. Kohta 21-23 tarkistusportas, esittelijä on vastaan puolesta. Portasin tarkistus. Äh, herra Portas Kajon puolesta. Neljä. Ja vastaan. Enemmistö. Ketä, äh, kuka äh, äänestää tyhjää, eli hylätty. Tarkistus 24 Helgalta sisäilytetään, koska 23 hylättiin, mutta esittelijä ei pidä siitäkään, kuka puoltaa ja vastaan. Enemmistö, kiitoksia, se hylättiin. Ja sitten kohta 22, tarkistus 25 sosialisteilta, jota koskee tämä horisontaalinen tarkistus. Esittelijä on vastaan, kukaan puolesta. Se menee hiukan yli vasemmiston Taisi olla 13. 14. Entä vastaan? Ehkä vähän enemmän. 21. Eli hylätty. Kohta 24. Siellä on taas porttasin tarkistus numero 26 puolesta, kun esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Porttasin fanklubi. Ja sitten kuka vastustaa? Enemmistö. Olen pahoillani, hyvä kollega. Niinpä me voimme äänestää 27. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? 27. Entä vastaan? Kaksi vastaan. Entä tyhjää? Ei tyhjää. Hyväksytty. Kohta 26-28 tarkistuspuolesta esittelijä vastustaa liberaalit puoltavat myöskin. Eli tässä pitää nyt laskea. toista puolesta. Entäs vastaan? 15, eli tällä kertaa tarkistus hyväksyttiin. Onnittelen sen esittäjiä. Ja kohta 26, ei tarkistusta, mutta esittelijä pyytää erillisäänestystä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa esittelijä puoltaa. Micro, micro, mis- Mikrofoni. Minusta tämä kohta kohdalta äänestys ei ole hyvä idea, ottaen huomioon, että valiokunta on hyväksynyt sen, että jätetään tästä pois kokonaan kohta 26. Minun ehdotukseni oli, että ainoastaan toinen osa 26 kohdasta jätettäisiin pois, ja tämä oli taustalla tälle kohta kohdalta äänestykselle, mutta valiokunta päätti toisin, joten ei tämä, tämä raukeaa. Niinpä tarkistus raukeaa ja kohta jää, ei vain päinvastoin. Eli kohta katoaa, joten tarkistuksella ei ole enää kohdetta, ei enää voi jakaa kahteen osaan sellaista, mikä ei enää ole olemassa. No niin, olemme samaa mieltä. Menemme sitten 28 kohtaan, tarkistus 29, esittelijä on vastaan, liberaalit myös, kuka puoltaa, enemmänkin vasemmisto, entä sitten vastaan, ja muut, entä tyhjää, enemmistö on sillä kannalla, että hylätään. Sitten tarkistus 30, esittelijä on sitä vastaan, mutta tällä kertaa liberaalit puolesta, joten pitää laskea. Seitsemäntoista puolesta. Kuka vastustaa? Jean-Luc, mehän olemme vastaan. 18. 18, Jean-Luc mukaan lukien. Ja Rova Andreasen myös, jolla on avainasema. Ei ole puolesta. Ei tästä mitään henkilökohtaista traumaa oteta, mutta tarkistus hylättiin. Menemme tarkistukseen 31 Gresleltä. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 32. Siinä suullinen tarkistus. Esittelijä puoltaa. Sekin pitää ottaa esiin. Kuka puoltaa? Entä vastaan? Kaksi vastaan. Tyhjiä. Ei tyhjiä hyväksytty. Tarkistus, eli kohta 30 ja siinä kaksi tarkistusta, e, jotka sulkevat toisensa pois. Ensin 33, esittelijä vastustaa, kuka puoltaa? En tässä vastaan. Muut kuin vasemmisto, e, entä tyhjää, hylätty. Ja sitten voimme äänestää 34, esittelijä puoltaa, mutta Huomaan, että ne vastaan kuka puoltaa. Helga Tryppelin tarkistus puolesta. 34. Oikeisto, kova oikeisto tukee Helgaa. No nyt pitää kyllä laskea. Kuusitoista ja sitten vastaäänet. Dix-huit. 18. Eli tarkistus hylättiin. Kiitoksia. Ja sitten meillä on täällä niin, 35. 35 ei raukea. Siitä pitää äänestää. Se on Portasin tarkistus 35. Esittelijä on vastaan, kuka puoltaa? Vasemmisto. Ja sitten vastaan muut. Joten se hylättiin. Kohta 31. Kaksi tarkistusta, jotka eivät sovi yhteen. Ensin äänestetään 36. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Hiukan enemmän kuin vasemmisto. Morgantia, Andreasen myös 13 pour. 13 puolesta ja vastaäänet. Bon, majorité. Enemmistö. Enemmistö. Kiitoksia. Eli tämä tarkistus hylättiin, joten voimme äänestää 37. Esittelijä, äh, esittelijän kanta 37. Anne Jenseniltä. Äh, Sitä puoletaan. Kuka puoltaa? Entä vastaan? Kiitos. Ja tyhjää. Yksi tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus yksi. Alaotsake ennen kohtaa 33 esittelijä Mankka. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus hyväksyttiin. Tarkistus 38 tryppelle. Esittelijä haluaa puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, herra puheenjohtaja tuen tätä tarkistusta 38 helkatryypeliltä Ja tähän tuli myös pyyntö konservatiiviryhmältä eilen, että laadittaisiin tarkistus lisäyksenä tähän kohtaan. Ja lupasin, että pitääksemme kiinni tavasta, että tässä vaiheessa – esittelijä kirjaa suulliset tarkistukset. Tämähän on, on tapa. Se ei ole mikään kirjallinen sääntö, mutta se on tapana budjettivaliokunnassa. Enkä halua käyttää vaikutusvaltaani väärin. En halua <clears throat> tässä mitenkään syrjiä ryhmien suullisia tarkistuksia. Sen takia minä sen toki kirjasin. Mutta mitä tulee itse sisältöön, niin minulla on paljonkin varaumia tämän suhteen, koska minusta tämä on herrasmiessopimuksen hengen vastaista että vaadittaisiin, että jokaisen toimielimen pääsihteeri joutuisi selvittämään meille, mitkä ovat heidän velvoitteitaan. Ja kaikella kunnioituksella konservatiiviryhmää kohtaan, niin tätä sisältöä ei en voi tukea. Mutta totta kai kaikilla on mahdollisuus päättää asiasta oman, oman päänsä mukaan, joten ehdottaisin kohta kohdalta äänestystä. Ensiksi ehkä tämä tarkistus, suullinen tarkistus, ja sitten siitä äänestettäisiin sen jälkeen loppuosa, jota esittelijä tukee. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle. Tämä suullinen tarkistus, se on jaettu teille, mutta anna tietenkin puheenvuoron sille, jonka ajatus se on James Ellis. Siellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sen verran vaan, että eilen tuli mieleen, että esittelijän ei pidä kutsua tänne muita pääsihteitä selittämään, vaan pyydämme siis vain tietoja. Niinhän kaikki toimivat pystyvät tekemään tässä erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jotta voidaan saada talouskuntoon oman politiikan hallinnassa. Tämä liittyy toiseen tarkoituksen numero 40. Siellä me puhumme uusista tarpeista. Se löytyy liitteestä neljä, uudet pyynnöt mahdollisesti, mutta myös liitteestä neljä löytyy talouskysymykset, sitä nyt mainita. Haluan vain muistuttaa siitä, että budjettiasian valiokunnassa meidän täytyy painostaa myös säästöjä, eikä vain uusia rahapyyntöjä. Kiitoksia kovasti. Meillä on suullisen tarkistuksen teksti ja selvitys ja äh, on esitetty myös varaus, esittelijä esitti varauksen sisällöstä. E, ensinnäkin tämä suullinen tarkistus, joka täydentää tarkistusta 38 ja sen jälkeen tarkistus 38. Kuka puoltaa tätä suullista tarkistusta, jonka esittelijä esittää? Esittelijä ei puolla kuitenkaan sen sisältöä. Kuka puoltaa? James Ellis tietenkin. Ei herra Böge, eli monet ovat puolesta. Tämä on puoluerajat ylittävä tarkistus. Kiitoksia. Gue, Gue oli mukana. Täällä on nyt sellaisia ihailtavia hetkiä nähtävissä upeata. Kuka sitten vastustaa? Kiitos. Eli vastaanet voittavat, olemme pahoillamme, mutta hyödyllinen keskustelu. Niinpä tämä lisäys hylättiin, mutta nyt äänestetään alkuperäisestä Tryppelin tarkistuksesta 38. Esittelijä puoltaa, kuka puoltaa? Kiitos, entä vastaan? Ja tyhjää. James Ellis puolti Trykelin puolesta, vaikkei ollut täydennystäkään häneltä. Ja sitten mennään 39. Sosialistit esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Entä vastaan? Kiitos ja tyhjää. Hyväksytty yksimielisesti. Tarkistus 40. Edustaja Mankka. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kaksi vastaan entä tyhjää, yksi tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41, edustaja Portas, esittelijä vastaan puolesta, hänen fani, faninsa, entä vastaan, ei, ei ollut tarpeeksi faneja, eli hylätty. 42, edustaja Manka, esittelijä puoltaa, kuka puoltaa, vastaan, tyhjää, Kaksi tyhjää. Hyväksytty. Ja lopuksi tarkistus 43, edustaja Manka. Mutta sosialistiryhmän nimissä esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Yksimielisesti. Ja lopuksi päätöslauselmasta näin muutettuna äänestyspuolesta. Kiitoksia. Entä vastaan? Kaksi vastaan. Entä tyhjää? Yksi tyhjä. Kiitoksia. Onnittelen esittelijöitä ja kiitän jäseniä ja alustajia. Emme vielä ole päässeet aivan loppuun, koska eh, meidän täytyy taivutella myös muita noudattelemaan budjettivaliokunnan linjaa. Kiitoksia esittelijälle. Ja nyt voimme jatkaa äänestyksiä budjetista. Kohta yhdeksän on tulossa. Siinä Raimer Bögen mm, mietintö Siinä on äh, toimielinten välinen sopimus kyseessä ja äh, tästä pitää äänestää erillisesti, mutta uskoisin, että tässä ollaan johdonmukaisia. Kuka puoltaa? Kaikki. Kaikki, jotka äänestivät niin kuin äsken. Entä vastaan? Samat. Entä tyhjää? Samoin. Eli sama äänestyskiip. Kiitos. Ja sama pätee kohtaan kymmenen. Joustovälineen varojen käyttöön ottaminen. Raimer Böge esittää sitä. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Samat. Entä vastaan? Johdonmukaista. Entäs tyhjää? Sama äänestystulos. Ja sitten yksitoista. Tässä muutetaan aivan täysin aihetta ja menemme lisätalousarvioon 10. 2009, mutta niin, sanoin, että vaihdemme aihetta, mutta ei sentään. Olemme edelleenkin tässä paketissa 2010 budjettia varten poistamme maksumäärärahoja, vähennämme maksumäärärahoja elvytyssuunnitelmaa varten. Esittelijä Jutta Haug Äänestykset samat, eli puolesta. Anteeksi, tässä äh, esittelijä vielä. Äh, Kiitos. Niin, Jutta Haug on Afrikassa. Hän ei valitettavasti pääse tänään paikalle, mutta hän on pyytänyt meitä kiinnittämään huomiota selitysmuistioon. Tässä on paljon teknisiä <clears throat> täsmennyksiä ja monet niistä liittyvät suoraan sovittelusopimukseen – Tämä on osa elvytyssuunnitelman rahoitusta, kuten tiedämme, mutta Jutta Hauk haluaa korostaa myös muutamia ongelmallisia kohtia, joita tulisi tarkastella, kun päätämme maksaa takaisin 3,4 miljardia euroa jäsenvaltioille <clears throat> johtuen siitä, että joillakin aloilla maksuja ei ole tehty asianmukaisesti. Esittelijä sanoo, että hän haluaa korostaa sitä, että hän todella kritisoi sitä, että maksumäärärahoja alennetaan alaotsakkeissa yksi 1a, 2a ja niin edelleen. Ja tässä vaaditaan lisätietoa siitä, että miksi, komissio, tai miksi tällainen päätös on tehty, vaikka parlamentti oli täysin toista mieltä. Komission täytyy parantaa budjettiviranomaisten päätöksiä budjetin täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanon pitää tehostua ja tämä on yksi tärkeä asia. Meidän tulisi budjettivalikunnassa tähän pureutua, ei ainoastaan budjettimenettelyn yhteydessä, vaan meidän tulisi keskustella tästä ongelmasta heti ensi vuoden alussa. Ja tämä, tämän viestin haluan siis toimittaa esittelijä Haugin taholta. Hän haluaa, että menettelyä yksinkertaistetaan, jotta budjetin täytäntöönpanoa voidaan helpottaa. Tätä hän halusi korostaa keskusteltuani kanssani. Hänellä ei kuitenkaan ole muita vaihtoehtoja kuin ehdottaa, että hyväksymme tämän ehdotetun alustavan talousarvioesityksen. Merci, Göran. Kiitoksia Göran tästä täsmennyksestä. Se oli tärkeä. Niin, mä puhuitte siis eh, Juutta Haugin eh, puolesta. Täällä läsnä olevat tulevat eh, komission tulevat ja nykyiset edustajat kuuntelivat kovin tarkasti. Ja James puheenvuoro. Niin, halusin lisätä tähän, mitä Jöran sanoi budjetin täytäntöönpanosta. panosta on selvää, että tämä 3,4 miljardia, joka palautetaan, jota ei ole käytetty, mutta minun kokemukseni mukaan komissiosta meillä on paljon varainhoitoasetuksen säädöksiä, jotka itse asiassa vaikeuttavat budjetin hallinnointia useilla aloilla. Siksi meidän tulisi ehkä käyttää tilaisuutta hyväksemme, kuten Rova Gressle sanoi eilen, että meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta varainhoitoasetuksella voitaisiin todella täytäntöönpanna budjettia ja käyttää näitä varoja. Ja tässä monet varainhoitoasetuksen osista ovat täysin epärealistisia nykytoimintaympäristöön suhteutettuna, joten tässä täytyisi todella tähän ongelmaan pureutua. Tämä on perään, perustavanlaatuinen asia. Jöran ja James ovat samaa mieltä tästä. Ja tämä otetaan huomioon. Pysy, haluatteko te puheenvuoroa Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Minä olin varjoesittelijä viime vuoden talousarviossa. Haluaisin kertoa teille, että ensiksi tuen sitä ehdotusta, että hyväksymme tämän ataen tässä vaiheessa ilman muutoksia tai tarkistuksia. Ja toinen huomautukseni on se, että se, mitä edelliset kaksi puhujaa toivat esille, vaatii todella yksityiskohtaista analyysiä. Usein meillä on parlamentaarikkoina tietysti tiettyjä tavoitteita saada käyttöön enemmän rahaa, mutta joskus me olemme hieman liian kunnianhimoisia, koska toisissa kohdissa komissio suhtautuu tähän hyvin penseästi. Ja näissä kohdissa voimme todella sanoa, että komission pitää panna täytäntöön se, mitä budjettiviranomaiset ovat päättäneet. Tämä on aivan erillinen asia siitä, mihin James viittasi äsken, eli että joskus komission taholta löytyy hyvää tahtoa budjettiviranomaisten kunnianhimon tasoa kohtaan, mutta tekniset yksityiskohdat estävät budjetin tehokkaan täytäntöönpanon. Tässä täytyy nyt tehdä kolme eri asiaa. Ensiksi meidän täytyy pistää kunnianhimomme taso realistiselle tasolle. Toiseksi meidän täytyy varainhoitovuoden aikana painostaa komissiota tehokkaampaan täytäntöönpanoon ja kolmanneksi muuttaa varainhoitoasetusta soveltuvin osin. Tässä on meille työsarkaa ensi vuodeksi ja jatkossakin. Excellent remarque. Aivan erinomainen huomio varjoesittelijältä. Erittäin hyvä, että Laslo tuli tänne tänään. No niin, näin huomioineen Kuka puoltaa tätä tekstiä, joka liittyy pakettiin? Kiitoksia. Entä vastaan? Te olette siis vastaan. Oikein hyvä. Entä tyhjä? Tyhjä. Ei tyhjä ääniä. Hyväksytty siis. Eli tällä kertaa niin, nyt paketti on hyväksytty. Emme enää puhu budjetista 2010. Menemme kohtaan 12 esityslistalla. Ja kyseessä on uusi vaihe Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotossa. Raimer Böge käsittelee tätä asiaa. Kiitos herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, voin puhua lyhyesti. Me olemme saaneet komissiolta ehdotuksen globalisaation rahojen vapauttamiseksi ja siitä on keskusteltu pitkään ja hartaasti. Nyt työllisyysvaliokunta on antanut aiheesta lausunnon. Tämä löytyy teidän asiakirjoistanne. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että keskustelujen aikana, siis viime vi- viikolla Strasbourgissa, <clears throat> keskustelimme globalisaatio, globalisaatiorahaston varojen käytöstä ja teimme selväksi sen, että tulevaisuudelta odotamme sitä, että varojen käyttö pitäisi tarkastella aina tapauskohtaisesti, jotta epäilyttävissä tapauksissa näitä, näitä tapauksia ei niputettaisi, että ne pitää tarkastella aina tapauskohtaisesti ja niistä pitää erikseen keskustella – Komissio on nähdäkseni hyväksynyt tämän lähestymistavan ja minä odotan, että että tässä kun nyt on päätetty yhtä aikaa kolmeen hankkeeseen varojen osoittamisesta, on viimeinen lajiaan, että nämä on näin niputettu, vaan että tulevaisuudessa nämä rahoituskohteet päätetään aina tapauskohtaisesti. Ja tästä saan vielä varmistuksen komissiolta tänään itse asiassa. Ja sitten tässä on vielä muutama kysymys, jotka ilmenivät viime kokouksessa ja myös työllisyysvaliokunta on esittänyt muutamia kysymyksiä. Ne löytyvät täältä asiakirjoista. Komission pääosastot ovat niihin vastanneet. Kyse on erityisesti tästä Volvo, Volvo-tapauksesta. Tässä noin 1500 työntekijää aiotaan irtisanoa reilusta 4000. Tätä tuetaan voimakkaasti ja työllisyysvaliokunta on sitä mieltä, että Volvon tapauksessa pitää ryhtyä kaikkiin tarvittaviin keinoihin työntekijöiden tukemiseksi, mutta että tästäkin toivotaan lisää tietoja. Erityisesti kun katsotaan, että kuinka moni on irtisanottu ja kuinka moni näistä saa sitten lopullisesti tukea. Ja sitten tämä itävaltalainen pyyntö, Steiermark. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että tässä on äh, vilkkunut vähän erilaisia lukuja. 6500 työntekijää kohti, siis 6500 euroa per työntekijä. Ja sitten äh, itävaltalainen pyyntö, siinä pyydettiin 14 300 euroa per työntekijä. No, tästä on nyt keskusteltu, onko tämä kohtuullista, ja komissio on aiheesta antanut oman näkemyksensä. Ja mitä tulee sitten Heimansin tapaukseen Alankomaissa, niin työllisyysvaliokunta kohdassa kolme korostaa sitä, että taloudellinen tuki ei saa heikentää työnantajan velvoitteita. Työnantajan täytyy myös osallistua tähän. Ja 12.4 kohta asetuksessahan vaatii, että unioni vaatii todisteita siitä, että työnantajat, työntekijät voivat todella saada tukea globalisaatiorahastosta, mutta tässä ei olla tyytyväisiä saatuihin selityksiin. Nimittäin työnantajan omat tukitoimenpiteet joutuvat täydentämään globalisaatiorahaston antamaa tukea. Tässä nämä huomautukset, jotka halusin esittää. Ja jos meillä on aikaa, herra puheenjohtaja, ehkä voisimme vielä näihin kohtiin antaa vastauksen komissiolle, mikäli mahdollista. Bien, je vous remercie. Oikein hyvä, kiitoksia. Onko täällä kollegoja, jotka haluavat tässä vaiheessa puheenvuoron? Eh, voitte tietenkin esittää kysymyksiä eh, komissiolle. Ferrange. Eh, Obrigado, Sr. Presidente. Eu tanto poderia intervir no ponto 12 como no ponto 13. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin puhua kohdasta 12 ja 13. Siinä on kyseessä globalisaatiorahaston rahoitus. Rahaston pitäisi olla väliaikainen ja tukea näin työntekijöitä toisin kuin sosiaalirahasto. Sehän on rakenteellinen, se liittyy kohesioon, se on pitkän aikavälin rahoitusta suorittava rahasto. Nämä kaksi rahastoa täydentävät, eivätkä niinkään kilpaile keskenään. Toisen tarkoituksena ei ole korvata toista, joten on mielestäni virhe sanoa, että eurooppalainen globalisaatio ja sovitusrahasto pitäisi, sen pitäisi pystyä saada rahoitusta sosiaalirahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta. Sehän on iso rahasto, tärkeä sellainen, jonka tarkoituksena on saavuttaa täystyöllisyyttä. Voisimme kyseenalaistaa tietysti sen onnistumisen tason, jos tarkastellaan työttömyyslukuja tällä hetkellä. Ja tätähän voidaan jatkossa tarkistaa. Voimme pohtia, miten rahasto toimii. Mutta tässä meidän pitää tarkastella rakenteellista tavoitetta, kohesiota. Sehän kuuluu tähän olennaisesti, jos käytämme tätä rahastoa, joka on tällainen tavallaan lähentymistä toteuttava rahasto ja maksettaisiin sieltä sitten globalisaatiorahastolle, niin se on taas tällainen väliaikainen rahasto. Ja näin on usein toistuvastikin tapahtunut, joten globalisaatiorahasto rahastoa ei pitäisi rahoittaa niin, että sosiaali- Euroopan sosiaalirahasto kärsii. Très important. Kiitoksia, erittäin äh, tärkeä asia. Ja sitten Salvador Garriga. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, kiittää kollega Fernandesia erittäin hyvä, että meillä annetaan näitä tiettyjä lukuja siitä, mikä osa näistä määrärahoista, jotka on laitettu liikkeelle globalisaatiorahaston puitteissa, ehm, miten paljon niistä tulee sosiaalirahaston osalle, koska vaikuttaa siltä, että äskettäin olemme rahoittaneet nimenomaan tätä sosiaalirahaston yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan ole alkuperäinen tarkoitus tässä rahastossa, kun äänestimme 2006 sen tähden minun mielestäni olisi hyvä laskea näitä lukuja hiukan. Kiitoksia ja sitten Jöran Färm. Uh, this debate is also closed. Tämä keskustelu liittyy kiinteästi siihen keskusteluun, joka liittyy siirtoon 48 kohdassa 13. Ja Jutta Haukin puolesta haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä äskeisten puhujien kanssa. Tämä on ongelma. Me aina teemme siirtoja sosiaalirahastosta, mutta tässä kohdassa Jutta Haukkaan ei löydä mitään vaihtoehtoja. Hän ehdottaa, että puoltaisimme siirtoa, mutta haluaa korostaa tätä ongelmaa, jonka Karika Hernandez otti jo esille. Kiitoksia. Useita kysymyksiä esitettiin siis komissiolle. Meillä on täällä papereissamme ähm, kaikki, äh, eli äh, Ruotsi, äh, Volvo-kysymys, Itävallan Steiermark-kysymys ja Haimans eh, Alankomaista. Meillä on myös kirjalliset vastaukset, joita komissio on laatinut näihin kysymyksiin, joita työllisyysvaliokunta on esittänyt, mutta jäsenvaltiot ovat esittäneet muita kysymyksiä. Haluaisin kysyä komissiolta, voivatko he nyt antaa vastauksia tässä. Voitteko esitellä itsenne? Kiitoksia puheenjohtaja joistakin kysymyksistä, joita on tehty. Ensinnä voidaanko se vahvistaa tästä lähtien tapauksessa siellä yksittäin tapaustapaukselta. Kyllä, komissio voi tämä vahvistaa, näin tulee olemaan. Ehkä tässä tapauksessa olisi hyvä epävirallisesti vähän keskustella ja neuvotella, jotta voitaisiin löytää tällainen standarditapa esitellä tämä asia, koska tähän liittyy tällaisia maksumääräys pyyntöjä, jotka lisääntyvät huomattavasti ja jos vaikutus päätöksentekoprosessiin ja aika, jota siihen käytetään valiokunnassanne, tämä pitää kaikki ottaa huomioon, joten nyt komissiossa mietitään tällaista standardisointia, joka helpottaisi miten hakemuksia hyväksytään ja miten käsitellään. Mitä tulee siihen kysymykseen, voidaanko globalisaatiota rahoittaa sosiaalirahaston kustannuksella? Vastaus varmasti tähän on ei. Maksumäärä, saisi, sitoumusmäärärahat globalisaatiorahastot tulevat varauksesta, jotka on löytyvät talousarviosta, jos pidetään kiinni ehdoista to- toimialtavassa sopimuksessa, siis varauksista globalisaatiorahastolle. Sitten kun, jos mitä tulee siirtoihin, jotka on otettu sosiaalirahastosta, nämä ovat maksumäärärahoja. Komissio voisi lähettää summat, jotka on otettu kolmen vuoden aikana – rahastoon voidaan puhua noin yhden prosentin totaalisummasta maksumäärärahoista sosiaalirahastosta ja haluaisin tässä yhteydessä myös kertoa maksumäärärahojen käyttöasteesta kolmen vuoden aikana sosiaalirahastossa mukaan lukien 2009 käyttöaste maksumäärärahojen kohdalla on hiukan alle 5 prosenttia Uskon, että varmaan voidaan suoraan sanoa, että maksumäärärahojen käyttö ESR ei ole itse välinettä mitenkään vahingoittanut. Se seikka, että on otettu pieniä summia ESRstä, ei ole vaikuttanut siihen, miten ohjelma toteutuu. Sitten toinen kysymys siis vakuutus, jonka jäsenvaltiot antavat siitä, että toimenpiteet, joita suoritetaan globaalisten rahaston kautta, muita välineitä näihin tarkoituksiin ei ole siis käytetty. Tähän liittyy tällainen vuo, kes, keskinäinen luottamus, jonka pitää olla yhteistyön pohjalla jäsenvaltioiden kanssa. Ja jos välttämätöntä, yksityiskohtaisemminkin tätä kysymystä voidaan käsitellä, mutta lähtökohtana vastavuoroinen luottamus tarvitaan kaiken toiminnan pohjana. Kiitoksia. Je vous remercie. No, kiitoksia. Ja sitten herra Godmanis. I just want to say one thing. Halusin vain sanoa, että kun tarkastelemme kohtaa 12, niin tämä on aika vaarallinen asia ja haluaisin selvittää tätä esityslistan kohdan 15 valossa. Jos globalisaatiorahasto on edelleen olemassa eikä mitään budjettikohtaa budjetissa ole, ja enemmän tai myöhemmin sitten joudutaan turvautumaan sosiaalirahaston varoihin. No tämä on, on totta, että 500 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan, jos siis koko budjettikohta käytetään, niin se ei ole niin suuri, jos tarkastellaan kuinka paljon käyttämättömiä varoja rakennerahastoissa vielä on, mutta rakennerahastovarat siirtyvät budjettivuodelta toiselle. Jos tarkastellaan edellisiä rahoitusnäkymiä 2000-2006, niin ensimmäinen kymmenettä oli vielä 60 miljardia euroa maksamattomia tai käyttämättömiä varoja rakennerahastoissa. Tätä taustaa vasten kysymys kuuluu, että siihen saakka, kunnes globalisaation rahat todella maksetaan ja siihen saakka, kunnes rahat siirretään sosiaalirahastosta niin on mahdollista, että jotkut valtiot eivät täytä velvoitteitaan loppujen lopuksi. Ja sitten todetaan, että vuosille 2000-2006 maksuaste ei olekaan 95, vaan vaikkapa 86, ja silloin ne menettävät mahdollisuutensa, ja silloin varat voidaan siirtää globalisaatiorahaston tarpeisiin. Mutta jos maat sitten kuitenkin parantavat budjetin käyttöastettaan, niin silloin rahaa ei olekaan niin paljon käytössä ja silloin rakennerahastoista ei voida enää siirtää varoja globalisaatiorahastoon. Ja kysymys kuuluu, jos kvantitatiivista varojen käyttöä parannetaan, siis jos budjetin käyttöastetta pystytään parantamaan, niin silloin varoja globalisaatiorahastoon ei välttämättä saadakaan niin helposti kuin ehkä oletetaan, koska muitahan eh, rahanlähteitä ei ole. Me otamme yksinkertaisesti rahaa rakennerahastoista siitä syystä, että sitä ei ole maksettu, siitä syystä, että jäsenvaltiot eivät ole pystyneet täyttämään velvoitteitaan eikä varoja sitten makseta takaisin rakennerahastoon, vaan voidaan siirtää globalisaatiorahastoon. Mutta kysymys kuuluu, että jos jäsenvaltiot parantavat budjetin käyttöastettaan, parantavat hallintoa ja niin edelleen, silloin varoja ei ehkä olekaan niin käytössä kuin kuvittelemme ja joudumme uuden tilanteen eteen. Tämäkin täytyy ottaa huomioon jos haluamme jatkaa globalisaatiorahaston käyttöä ja oletamme, että sinne aina virtaa rahaa muista rahastoista. Kiitoksia, erittäin hyvä huomio. Ja itse asiassa me emme voi rahoittaa globalisaatiorahastosta kuin sen mukaan, kun sen mukaan, että rakennerahastoa ei ole täysin käytetty. Me olemme viime vuosina pystyneet rahoittamaan tiettyjä poikkeuksellisia menoja, jotka ovat täysin eri luonteisia, elvytyssuunnitelma tai Galileo ainoastaan sen tähden, että oli sellaisia summia, jotka olivat budjetissa, mutta niitä ei oltu käytetty Eli eh, tässä kuultiin nyt huomiot eh, kollegoilta ja komission vastaukset. Minkälaisia eh, johtopäätöksiä vedätte tästä esittelijä? Zunächst will ich natürlich No, aluksi en halua nyt mitenkään viivyttää rahojen siirtämistä näille kolmelle tapaukselle. Kyllä nämä voidaan mielestäni hyväksyä nyt tällä kertaa poikkeuksellisesti ja tapaan tällä viikolla työllisyysvaliokunnan erityistyöryhmän, joka käsittelee juuri tätä kysymystä. Ja tämä asia on kyllä sinänsä hoidossa. Ja arvioinnissa, kun arvioimme globalisaatiorahaston käyttöä ja toimivuutta, otamme tietysti huomioon juuri nämä keskustelussa esille tulleet asiat, mikä on globalisaatiorahaston suhde sosiaalirahastoon ja mistä rahastolähteistä varat globalisaatiorahastoon ohjataan. Nämä ovat kaikki vielä avoimia kysymyksiä ja tiedämme hyvin, että muutamia kuukausia sitten helpotimme globalisaatiorahaston varojen käyttöä, koska me tiesimme, että teoreettisesti käytössä olevia varoja on muissa rahastoissa, eli budjetin käyttöaste on ollut alhainen joissakin rahoituslähteissä ja niistä voitaisiin, voitiin siirtää globalisaatiorahastoon näitä varoja. mutta tässä täytyy tulevaisuutta varmistella siten, että tulevaisuudessa luultavasti sosiaalirahastoista ja rakennerahastoista rahoja ei voida enää nykyisessä määrin siirtää globalisaatiorahastoon, joten tämä on asia, joka täytyy ratkaista, mutta tästä keskustelisin mielelläni työllisyysvaliokunnan kanssa, jotta voimme tulevina kuukausina laatia aiheesta yhteisen strategian. Kiitoksia. Niinpä me voimme äänestää tästä toimenpiteestä ja tämä on viimeinen kerta, kun yksi ainoa äänestys pätee useampiin toimenpiteisiin samalla kertaa. Vasta edessä juridiset vaatimukset ovat sellaisia, että ne pitää hoitaa toimenpidekohtaisesti, jotta vältetään se tilanne, joka nähtiin jokin viikko sitten. Sama päätös koski kahta toimenpidettä, joilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Belgia toinen ja toinen Irlanti. No niin, kuka puoltaa tätä päätöstä, jota esittelijä esittää? Entä kuka vastustaa? Yksi tyhjää tyhjää tai yksi vastaan ja ei tyhjä ääniä. Näin voimme siis päättää tämän ja kiitän esittelijää. Voimme siirtyä kohtaan 13. Nyt Jutta Haug on poissa ja hänen tilallaan on Joran Färmä. Tämä Viimeinen on 48 äh, siirto. Hän äh, selitti, minkä tähden hän on äh, tämän siirron puolesta, kuka puoltaa samat ja vastustaa tyhjää. Niinpä siirto 48 hyväksytään. Sitten on 56 siirto vielä. Olkaa hyvä. Nyt kommentti. Tämä on siirto, joka koskee pakollisia menoja vaikutuksemme tässä ei ole, vaikutusvaltamme tässä ole kovinkaan suuri, mutta tässä on kyseessä määrärahat, joita tarvitaan, jotta voidaan reagoida meijerimarkkinoiden kriisiin, maitomarkkinoiden kriisiin. Olisi tietysti hyvä lykätä tätä, mutta Jutta Hauk on ehdottanut, että sen puolesta pitäisi äänestää. Kiitoksia. ja muita puheenvuoropyyntöjä. Kuka kannattaa tätä siirtoa, jota esittelijä puoltaa? Entä vastaan? Vastaan. Tyhjää, ei tyhjää. Tämä siirto hyväksytään siis. Ei muita siirtoesityksiä Färmiltä, joten siirrymme eh, kohta 14. Muut pääluokat. Tässä esittelijä Lewandowski. Ensinnäkin eh, C22 parlamentti ja tästä esittelijä. Uh, thank you, Chair. Our morning session was, was reaching aamun istunnon kokouksessa tehtiin moniakin suosituksia komission suuntaan. Mm, tullaan vielä samassa toimijoissa. Seura- jatkona seuraavaan edelliseen kokoukseen puhuimme tästä rakennuksen hankinnoista. Tämä oli lisää vihreää valoa tälle ostolle. Vidal Quadras ja Salor Garriga suostuttelivat minut loppujen lopuksi ja sitten oli tämä puheenjohtajan kirje, herra Lamassur kirjoitti puhemiehistölle. Olemme saaneet vastauksen asbestista ja hinnoista ja nyt huomaankin, että ehdollisuus on täyttynyt tästä TREF 1. Se on nyt näin. Sitten pysyäkseni vielä rakennuspolitiikassa kiinteistöissä, niin C24 pitäisi nyt ottaa koska tässä on kysymys muista tästä toisesta hankinnasta, josta pitää keskustella myös kiinteistöpolitiikan yhteydessä, koska C24 koskee sitä, miten pitäisi käyttää loput varoista, joita on jäljellä kiinteistöjen varastossa. Tässä on kysymys rakennushankinnasta, josta puhemies on jo päättänyt. Anteeksi vaan nyt esittelijä, minä ehdottaisin, että säilytetään 24 siirto, joka liittyy rakennukseen, joka hankitaan Budapestista, koska meidän pitää aivan ensiksi tarkastella sisältökysymystä, joka on seuraava kohta ja toisaalta taas me olemme kutsuneet tänne parlamentin eh, varapuhemiehen, joka on vastuussa eh, rakennuskysymyksistä, herra Vidal Quadras, joka tulee aivan piakkoin, mm, mutta katsotaan ensin nämä toiset siirrot. Kiitoksia. we take... Tehän täällä määrätty valiokunnassa sitten C22 Sekin koskee päätöksen, puhemiston päätöstä, sen toteuttamista. Pyritään vahvistamaan ulkoista avustusta parlamentin tietokoneohjelmistoissa. Olemme myöntäneet 2009 talousarviossa noin 8 miljoonaa euroa tähän budjettikohtaan. Ja 1 850 000 ilmeisesti tarvitaan. Suurelta osalta tämä on tulosta ulkoisesta tilintar- ulkoisesta tarkastuksesta, jossa on käyty läpi infokeskuksia Brysselissä ja Luxemburgissa parlamentin ulkopuolelta vältetään sähkökatkokset. Tämä on siis perusteltua perusteltu ulkoisen tarkistuksen perusteella. Loppuosa tarkoituksena on aloittaa EMAS-ohjelma ja Wifi 250 000 euroa yhteensä ja meidän ei pitäisi vastustaa tätä, koska meillä on käyttämättömiä varoja toimisto kalusteista jäljellä ja voimme käyttää sen ja emassa myös varauksia. Ei tämä johdu vain siitä, että nämä ovat jäähyväis siirtoni ja julki lähestyy, mutta yleensäkin suhtaudun myönteisesti näihin perusteluihin. Pyritään siis vahvistamaan ohjelma, tietokoneen ohjelmistopuolta ja pyydän, että ette kysy mitään yksityiskohtaisia, koska olen ajalta ennen tietokoneita. Tästä kyllä löytyy asiantuntijoita nuorempaa polvea vierestä. Bien, merci monsieur le, le rapporteur. Hyvä, kiitoksia tästä esittelijälle. Eh, joka tapauksessa tällä salissa voimme todeta, että tässä on käytetty hyvin tämä edellinen siirto, koska me voimme nyt pestä kätemme ja tosiaankin eh, herra Lewandowski ehdotti, että vapautetaan eh, varoja eh, tuotteisiin, mutta ei palveluihin. Meillä on täällä nämä käsienpesuvälineet ja minä pyydänkin kaikkia käsiänsä sitten puhdistamaan. Ja esittelijä ehdottaa, että hyväksytään tämä C22, ai anteeksi, parlamentin budjetti, budjettidustaja on halunnut antaa kantansa. Ja suhlasin Spano Lewandowskim, ale Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen Lewandowskin kanssa samaa mieltä, mutta minulla on kyllä kysymys. Kyllähän täällä wifi-yhteys on jokaisessa salissa. Kyllä nämä varat on ainakin tässä käytetty ihan hyvin. Me haluamme tutkimuksen wifi markkinoista Ja jos tällainen maksaa sitten 250 000 euroa, tarvitaanko wifi todella näissä rakennuksissa kaikkialla, käytävillä ja muualla? Minusta wifi-yhteydet ovat jo nyt riittävät. Mihin tällaista tutkimusta todella tarvitaan? Très bien, je vous remercie. Euh, Oikein hyvä, kiitoksia. Vastaava pääjohtaja on täällä paikalla ja voi vastata kysymyksiin, mutta minulla minulla on Haglundilta vielä kysymys tässä. Thank you, Chairman. First of all, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä edustaja Mankan kanssa, koska minä olen sitä sukupolvea, joka, jonka mielestä wifi pitäisi olla kaikkialla saatavilla aivan kuten sähkö tai mikä tahansa muu. Erittäin hyvä, jos tätä tilannetta parannetaan, koska täällä se e, toimii, mutta joissakin paikoissa ei, ja se aiheuttaa ongelmia jotka ovat tottun, ihmisille, jotka ovat tottuneet wifiin. Meidän täytyy tutkia asiaa ja e, parantaa tekniikkaa kaikissa rakennuksissa. Joka tapauksessa minun kysymykseni liittyy siihen, ainakin minun ryhmässäni, e, on äh, katsottu, että on tärkeää, että tämä hanke viedään päätökseen, joten äh, kysyisin herra Lewandowskilta, onko tarkoitus ottaa, ottaa mukaan poliittiset ryhmät tähän työskentelyyn äh, tässä hankkeessa. Kiitoksia. Voisiko pääjohtaja tässä vaiheessa antaa vastauksiansa? Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä täsmennyksiä. Puhemiesto on päättänyt varapuhemiehen pyynnöstä aloittaa yleisen tutkimuksen VIPin ulottuvuudesta. Tutkimus koskee täsmällisiä toimia rakennusrakennukselta. Parlamentin rakennuksesta on kyse siis täsmällinen tutkimus, jotta nähdään, minne voidaan antenneja sijoittaa niin, että ne kattavat vaaditun alueen ilman, että liiallisuuttakaan on tietysti kaksi täystössalia, niistäkin on esitetty pyyntö Strasbourgissa ja Brysselissä, koska toistaiseksi puhemisto ei ole tehnyt päätöstä Wifin asentamisesta täysistuntosaliin, mutta pyyntöjä on esitetty, joten me otamme tämänkin huomioon. Tietysti jos ryhmät haluavat osa, osallistua tähän tutkimukseen niin, että heidän omissakin tulossaan tätä tehdään, niin ei mitään ongelmaa. Kiitos, voin vahvistaa, että ryhmät haluavat lähteä mukaan tähän selvitykseen. Olen kuullut äh, ryhmien edustajia ja mietin tässä myös äh, nuoria, niin nuorempaa äh, sukupolvea, joka haluaisi kaikkialla wifiin myös täysistuntosalissa. Mikä on nyt esittelijän ehdotus? Uh, Kiitos näistä selvityksistä. Unohdin sanoa, että totta kai meidän täytyy tarkastella, mitkä ovat tutkimusten tulokset ja poliittiset ryhmät varmasti otetaan mukaan täytäntöönpanoon. Ja kyllä minä suhtaudun tähän myönteisesti. Hyvä. Kuka siis eh, puoltaa tätä siirtoa 22, jota esittelijä ehdottaa eh, suullisen huomautuksinen puolesta? Kiitos ja vastaan. Kaksi vastaanta. Entä tyhjää? Sosialistiryhmä äänestää tyhjää. Kiitoksia. Hyväksyttiin siis tämä siirto. Ja nyt menemme alueiden komitea siirtoon eh, tästä esittelijä. Alueiden komitean ehdotukset ja myös talous- ja sosiaalikomitean ehdotukset, nämä voitaisiin käsitellä yhdessä. Kyse on samasta asiasta, nimittäin tietokoneiden korvaamisesta uusilla, että neljäsosa vanhoista korvattaisiin. Ja tämä on vielä perua edellisestä keskustelustamme. Me olemme nämä tietokoneet irrottaneet muista siirroista etsk ja AKssa. Meillä on nyt vähän lisäselvityksiä, en suhtaudu niihin nyt täysin aukottomasti. AK vaatii, että 2010 äh, äh, he, se, he, se saisi vähemmän määrärahoja kuin 2009. Parlamentti on todennut, että tietojen käsittelyyn ja siihen liittyvät kulut ja varat ovat suurempia ensi vuonna kuin tänä vuonna. Minusta yksi asia täytyy myös pitää mielessä. Molemmat toimielimet antoivat 2, tai mahdollistivat 2,5 miljoonaa euroa säästöjä, koska saavutettiin yhteisymmärrys sovittelukomiteassa. Tämä auttoi auttoi tämän sovun löytymisessä, joten tämä on ihan hyvä argumentti, että kun AK ja ETSK auttoivat meitä saavuttamaan huomattavia säästöjä, niin voimme antaa niille uudet tietokoneet. Ne maksavat joka tapauksessa vähemmän kuin sovittelukomitean tulos. 300 000 ETSK, AK pyytää ja AK pyytää 5, anteeksi, ETSK pyytää 50 000 euroa. Joten ehdottaisin, että tietokoneiden uudistamista jatketaan suunnitellusti molemmissa toimielimissä, erityisesti ottaen huomioon, että nämä toimielimet auttoivat meitä saavuttamaan sovun sovittelukomiteassa. Euh, Kiitoksia esittelijälle. Niinpä tämä esittämänne ratkaisun henki on sellainen, että näille kahdelle toimielimelle sanotaan, että me olemme pyrkineet neuvoston kanssa sopimukseen ja te voitte käyttää nämä ne vähäiset rahat, joita annamme teille, ne voitte käyttää miten haluatte. Tämä oli siis suurin piirtein tämä. Niin nuori sukupolvi on tyytyväinen siitä, että tämä, nämä varat käytetään siihen, että ostetaan tietokone, aivan moderneja tietokoneita. Ei siis tarkistuksia tähän, joten me voimme äänestää näistä kahdesta siirrosta samaan aikaan, koska kaksi toimielintä. Kuka puoltaa? Entä kuka vastustaa? Kolme vastaan ääntä tyhjiä, ei tyhjiä. Niinpä. DEC 1 ja DEC 2 eh, alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean puolesta ne hyväksytään. Ja näin ollen eh, sitten varaus 24, johon piti palata eh, aivan pian. Me voimme siirtyä kohtaan 5 toista. Kyse on kohesiopolitiikan täytäntöönpanosta ja e, tässä herra Godmanis esittelee meille e, tilanteen. Ja hän esittelee nopean näkemysten vaihdon. Olkaapa hyvä, hyvä kollega. Thank you very much. I'll try to make... Kiitos. Yritän puhua lyhyesti, mutta se ei kyllä ole kovin helppoa, koska olen myös regivaliokunnan jäsen tai varajäsen ja tiedän, miten hankalasti, hankalaksi nämä asiat koetaan. Rahaa ei ole tarpeeksi, sitä ei tule tarpeeksi nopeasti, menettelytavat ovat raskaita ja niin edelleen. Minä toteaisin, että jos tarkastelemme asiaa talousarvion näkökulmasta, niin tilanne näyttää aika erilaiselta. Selvitän tätä hieman. Rahaa annetaan vuoden tai asetuksen mukaisesti ja se, joka haluaa ymmärtää menettelytavat, joutuu lukemaan tämän asetuksen. Vuonna 2009, tämän vuoden huhtikuussa, asetusta muutettiin ja komissiokin sen hyväksyi Nimittäin ennakkomaksuja piti nostaa. Toisin sanoen komission ennakkomaksuja nostettiin sekä rakennerahastoissa että äh, sosiaalirahastoissa 2-4 prosenttia vuonna 2009, mutta tätä ei tehty kohesiorahastossa. Tämä täytyy pitää mielessä. <clears throat> mutta talousarvion näkökulmasta meillä on tiettyjä ongelmia. Jos me tarkastelemme mennyttä, nykyistä ja tulevaa. Mikä on meistä nähtäen mennyttä? No se on 2000-2006 vuodet. Ja me maksoimme tuolloin jäsenvaltioille varoja korvausperiaatteella ja jatkuvan budjetoinnin periaatteella. Ja tämä tarkoitti sitä, että aluerahaston ja sosiaalirahaston kohdalla deadline on jo mennyt. Se oli ensimmäinen ensimmäistä 2009. Jos kaikki paperit ja muut asiakirjat eivät olleet saapuneet komissiolle tuohon päivään mennessä, niin virallisesti jäsenvaltiot menettivät rahansa. Siis virallisesti, tätä korostan. Meidän täytyy nyt kysyä komissiolta, että onko tämä nyt ihan ok, vai voiko komissio pidentää aikarajaa niiden maiden kohdalla, jotka eivät ole asiakirjoja toimittaneet koska jos näin ei ole, niin meidän täytyy laskea uudelleen ja lisävaroja täytyy siirtää. Ja kaikkien varojen, rahojen, rahastojen kohdalla tämä on noin 60 miljardia euroa, eli kyse ei ole mistään pikkurahoista. Kohesiorahaston kohdalla näin ei siis ole, koska sen deadline oli 31.12. tai on 2010, joten tästä on, tässä on yli neljä vuotta aikaa vuodesta 2006 ja siitä huolimatta komissio voi vaatia varoja palautusperiaatteella tai korvausperiaatteella. Jos tarkastellaan mennyttä ja tulevaa, niin huomataan, että jotkut maat eivät täytä velvoitteitaan. En mainitse täällä nimiä, mutta silloin kun sain tiedot ensimmäisen kerran, minun piti tarkastella tilannetta hyvin huolellisesti ja se mitä näin oli ensiksi se, että mitä tulee siis menneisyyteen yleensä, takaisinmaksuaste on noin 95 prosenttia. Siis raha jaetaan sitoumuksiin, jotka komissio on hyväksynyt. 95 prosenttia maksetaan ja 5 prosenttia jätetään varauksiin, jotka sitten komissio myöhemmin maksaa jäsenvaltioille. Kuitenkin, jos tarkastellaan niitä maita, jotka eivät ole velvoitteitaan täyttäneet, niin huomaamme, että joissakin maissa käyttöaste oli 88 tai 86, siis liki 10 prosenttia vaadittua tasoa alempana, eli 95 prosenttia oli tämä velvoitetaso. Sosiaalirahaston kohdalla jotkut valtiot niissä oli käyttöaste ainoastaan 73 prosenttia, eli käyttöaste jäi yli 20 prosenttia vaaditun tason alapuolelle. Minä toteaisin, että kysymys tässä nyt on, että mitä oikein aiomme tehdä. Mitä teemme näille jäljelle jääneille varoille? Osa tästä rahasta täytyy joka tapauksessa maksaa sellaisiin hankkeisiin, joiden asiakirjat esitetään ensi vuoden aikana, tai sitten komissio pidentää aikarajoja sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston <clears throat> kohdalla, ja sitten varat voidaan siirtää. Hyväksytäänkö tämä vai ei? <clears throat> Tällä on merkitystä, koska sillä on budjettivaikutusta. Minun täytyy todeta, että jos tarkastelette muita rahastoja, enkä nyt puhu tässä sosiaalirahastosta. Sosiaalirahasto vain mainittiin, koska se liittyy globalisaatiorahastoon, mutta jos tarkastellaan aluekehitysrahastoa, tämähän on jäsenvaltioille tärkeä, niin huomaamme, että rahoitusnäkymissä 2000-2006 niin <clears throat> budjetin käyttöaste on edelleen noin 87-86 prosenttia. Ja tässä Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa Urban hanke. Monet kaupungit jäsenmaissa haluavat rahoja <clears throat> Urban hankkeesta. Ja tämä, tämä äh, hanke äh, oli noin 80-88 prosenttia käyttöasteeltaan Urban hanke siis, joten tämä ei ole ollenkaan hyvä juttu. Ja kyse ei ole siitä, että menettelyissä olisi jonkinlaisia viivästyksiä tai ilmenisi byrokratiaa. Ei, vaan jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet velvoitteita. Ja myös jos tarkastellaan kalastusrahastoa, se ei ole edes iso rahasto, niin huomaamme, että käyttöaste ei ole suinkaan 95, vaan 83, 76 tai jotain sinne päin. Ja monet jäsenvaltiot eivät ole menneisyydessä täyttäneet velvoitteitaan. Ja meidän pitäisi nyt pohtia, että eikö näitä varoja tosiaan koskaan makseta vai pitäisikö ne siirtää varauksiin, eikö niitä makseta vai maksetaanko ne jossain myöhemmässä vaiheessa. Eli onko meillä sitten tulevaisuudessa joitakin velvoitteita maksaa takaisin sellaisia varoja, joita ei alun perin ollut käytetty? Nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä komissiolle, koska niillä on budjettivaikutusta. Jos tarkastelemme nykytilannetta, niin se ei ole aivan helppoa selvittää, koska Kobunjyys uutiskirjeessä ei aina ole täydellisiä tietoja, nimittäin jäsenvaltiot saadakseen rahaa, niiden pitää hyväksyä ensiksi tämän ohjelman puitteisto. Sitten niiden täytyy ottaa käyttöön hyväksytty, hyväksytty hallinto- ja valvontajärjestelmä. Ja kaikki voivat nähdä, että tämän vuoden lopussa voidaan ehkä saavuttaa vaadittu taso, mutta nyt olemme kuitenkin vuoden 2009 lopussa ja tämä prosessi alkoi jo kaksi vuotta sitten, joten viekö tämä todella näin monta vuotta? Minun täytyy kuitenkin sanoa, että tämä on vain virallinen lähestymistapa. Ja sitten toinen kysymys ovat nämä suuret hankkeet. Nämä löytyvät asiakirjoista satoja suuria hankkeita, siis liki tuhat hanketta. Näistä vasta 43 on hyväksytty, eli hyväksymisaste on noin 4, tai 4 tai 5 prosenttia. Jos suuria hankkeita ei hyväksytä, niin silloin varojakaan ei siirretä. Kysymys kuuluu, että koska jäsenvaltiot eivät välttämättä, tai niiden ei tarvitse pitää kiinni näistä reilusta 900 suuresta hankkeesta, vaan ne voivat ryhtyä täytäntöön panemaan myös pienempiä. Ja tärkein asia on tietysti raha. Rahaa maksetaan niiden asiakirjojen, niitä asiakirjoja vastaan, joita jäsenvaltiolta saadaan. Ja jos me tarkastelemme nyt, mitä tietoja olemme saaneet marraskuuhun mennessä, niin huomaamme, että kaikkien rahastojen kohdalla keskimäärin tässä ollaan siirtymässä kohti 20, 20 prosentin tasoa. Noin 20 prosentista keskimäärin on kyse. Me voimme kuitenkin havaita, että kaikkien rahastojen kohdalla tietyt maat ovat päässeet vasta 14-15 prosentin tasolle Jotkut ovat sitten ylittäneet tämän tason 41 ja 47 prosenttia lukee tässä paperissani. Ja koska jokaisen valtion täytyy toimittaa lausunto asiasta tämän vuoden loppuun mennessä siitä, kuinka, käytet, käytet, kuinka varoja on käytetty, ja komissio laati omat lausuntonsa ensi huhtikuussa ja silloin saamme kokonaiskuvan asiasta. Ja saattaa olla, että saamme valtavan kasan paperia, ennen vuoden vaihdetta vielä, jotta tuloksia voidaan vähän kaunistella. Ja silloin sitten voidaan vaatia niitä maksuja, jotka oli luvattu maksaa. Ja kysymys kuuluu, olemmeko valmiita siihen, että yhtäkkiä meitä pommitetaan rahavaatimuksilla vai emme. Ja minusta aika yllättävää, hyvinkin yllättävää on se, että jos me emme tarkastele rahastoja erikseen, vaan yhdessä, tai ei yhdessä vaan erikseen, niin sitten rahastojen väliset erot ovat suuria. ESFn kohdalla 49 prosenttia oli jossain maassa ja jossain maassa vain 15 prosenttia. Erot ovat varsin suuria. Myös aluekehitysrahaston kohdalla maksu, maksatusaste on noin 56 prosenttia, joissakin on hyvin paljon vähemmän. 4,5 miljardia on maksettu alun perin väliaikaisena maksuna. 4,5 miljardia on kuitenkin varsin vähän, koska kokonaissummahan on siis 200 miljardia euroa, eli maksettu, tosiasiassa maksetut varat ovat varsin vähäisiä. Jos näin hitaasti näitä varoja käytetään, niin silloin saatamme joutua ongelmiin N plus 2 säännön suhteen. Jos jäsenvaltiot eivät täytä velvoitteitaan, niin ne eivät saa näitä varoja, koska eihän, eiväthän budjettiviranomaiset voi aina vain lykätä näitä säädöksiä. Ja silloin nämä jäsenvaltiot menettävät riihikuivaa rahaa. Joissakin maissa tämä summa tulee olemaan noin 900 miljoonaa euroa. Ja entä sitten koheesiorahasto? Se on myös varsin merkittävä rahasto ja siinäkin maiden väliset erot ovat varsin suuria. Joissakin maissa maksu, maksatusaste on 9 prosenttia, joissakin peräti 60, joten tämä on todellinen ongelma. Ja komissio on sitä mieltä, että ongelmia on kolmenlaisia. Joissakin maissa komissio ei ole pystynyt hyväksymään hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Tämä on erittäin huono viesti. Jos jotkut maat esittävät niin huonoja hallinto- ja valvontajärjestelmiä, että komissio ei voi niitä hyväksyä, niin silloin ei sinne maahan mitään rahaakaan voi virrata. Ja tämä on huolestuttavaa. Jotkut, jotkut maat ovat, ovat siirtäneet hallinnon yksityisille toimijoille tai muille organisaatioille, mutta jos näitäkään ei hyväksytä, niin se on todellinen ongelma. Ja en minä ymmärrä, miten tämä käytännössä toimisi, jos näitä valvonta- ja hallintojärjestelmiä ei hyväksytä, niin niitä ei hyväksytä. Toinen ongelma on se, että joissakin maissa ei ole olemassa tarpeeksi hyviä tietokonejärjestelmiä, koska tiedämme, että Nykyään, nykyään sähköisesti nämä tiedot kulkevat EUn ja, ja rakennerahastoja käyttävien maiden välillä. Jos maissa tietokonejärjestelmät eivät ole kunnossa, jos tietoa ei voida toimittaa, ja jos sitten tietokonejärjestelmät eivät ole asianmukaisella tasolla, jotta hallinto- ja valvontajärjestelmiä voidaan ottaa käyttöön, jotta varoja voidaan käyttää asianmukaisella tavalla, niin silloin rahaa ei tipu komissiolta. Ja joillakin mailla tilastotiedot ovat varsin heikot ja, ja luvut ovat ihan vääriä, joten nämä erot ovat varsin suuria nykyään. Minä olen ollut aidan toisellakin puolella, koska olen toiminut pääministerinä ja minä tiedän, miten vaikeaa oli saavuttaa 95 prosentin maksatusaste, koska toimijat pelkäsivät sitä, että, varo, että media kiinnittäisi tilanteeseen huomiota. Tässä pitäisi tehdä jotakin, koska nythän varoja on käytetty vasta 4,5 prosenttia, eli 4,5 miljardia 200 miljardista. Ja nyt olemme jo vuodessa 2009. Nimenomaan budjetin näkökulmasta tämä ongelma on, eikä tämä niinkään alueilla ole se ongelma, alueen näkökulmasta siis, mutta budjetin näkökulmasta kyllä on. Ja me tarvitsemme komissiolta muutamia asioita. Ensiksi me tarvitsemme selkeän vastauksen siihen, mitä tapahtuu näille maksamattomille varoille. Pitäisikö ne, ne allokoida johonkin kohteisiin vai ei? Toinen kysymys on se, että olemmeko valmiita siihen, että hyvin lyhyellä tähtäimellä meiltä pyydetään nyt näitä varoja kehyskaudella 2007-2013. Pystymmekö ennakoimaan, mitä rahoja meiltä pyydetään 2010 tai jopa tänä vuonna? Onko meillä nämä varat siirtokelpoisina jossakin? Ja kolmas kysymys komissiolle on se, että pitäisikö meidän todella hyväksyä se, että nämä todelliset viivästykset joissakin maissa voidaan ylipäätään ratkaista, koska nämä viivästykset äh, vaikuttavat maksuaikatauluun hyvin voimakkaasti usein on poliittisesti helppo syyttää EUta, että se on niin byrokraattinen ja niin edelleen. Ei tämä nyt ollenkaan ole näin, koska meillä on mustaa valkoisella siitä, että jotkut valtiot voivat hyvinkin täyttää velvoitteensa. Ei se ole mikään ongelma, mutta joillekin maille, joillekin maille tämä on ylivoimaista. Joten meidän tulisi jotakin kannustimia käyttää, että jäsenvaltiot parantaisivat tapansa. Meidän tulisi parantaa tätä järjestelmää, koska muuten me joudumme sitten tiedotusvälineille jatkuvasti selittelemään, mihin nämä rahat oikein menevät. Ja minusta meidän tulisi tiivistää tietojen saantia, saada kuukausittain tietoja ja miten nämä aikaisemmat ikään kuin varat on käytetty. Ja sitten mitä tekisimme näiden jäsenvaltioiden valtavien keskinäisten erojen suhteen, koska niillä on budjettivaikutusta, muistakaamme se. Kiitos. Merci. Äh, Kiitoksia tästä pysyvälle esittelijällemme. Äh, tämä oli erinomainen alustus. Se oli hyvin tarkka, äh, hyvä analyysi. Haluan muistuttaa vielä, että tämä näkemysten vaihto pidettiin sellaisen mietinnön pohjalta, joka Reimer Bögen ehdotuksesta, edeltäjäni ehdotuksesta hyväksyttiin tehtäväksi joka kuukausi. Ja siinä katsotaan täytäntöönpanoa ja hyväksyntää hallinta- ja valvontajärjestelmän osalta otsakkeessa yksi, me, koska me ne totesimme, että on olemassa tiettyjä eroja eri jäsenvaltioiden välillä ja näitä määrärahoja jätettiin huolestuttavan paljon käyttämättä. Me käymme tätä keskustelua säännöllisesti, aivan kuten herra Godmanis siis ehdotti. Meidän pitäisi eh, tästä oppia myös poliittisesti. Mä eh, ajatellen budjettia ja myös menettelyjä, aivan kuten hän nyt ehdottaa, koskien ver- eh, tarkkailua, jotta jäsenvaltiot, jotka hoitavat hyvin tiettyjä asioita, voisivat oppia sitten myös niiltä osin, jotka hoidetaan vähemmän hyvin. Tässä ei mainittu, eikä musta ketään huonoja oppilaita, mutta kun katsotaan näitä asiakirjoja, niin voidaan yllätyksellä todeta, että huonot oppilaat eivät ole mitään uusimpia oppilaita – tietyt vanhat Euroopan unionin jäsenvaltiot, joilla on poliittinen hallinnollinen järjestelmä, joka on tähän mennessä äh, tiedetty tehokkaaksi, ähm, ne ovat usein edellä, uusien jäsenvaltioiden edellä tällä. Äh, minä en haluaisi, että tähän käytetään mitenkään liikaa aikaa, koska meillä on vielä merkittävä keskustelu, joka koskee kiinteistöjä ja me palaamme tähän aiheeseen joka kuukausi. Ja tässä onkin puheenvuoropyyntöjä. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä. Hyvät kollegat, voisitteko puhua lyhyesti? Ensiksi Ingeborg Gressle. Dank, Herr Vorsitzender. Ganz kurz, ich möchte den Herrn Kollegen ein... Kiitos Tänään 15.30 tulkaapa talousarvion valvontavaliokuntaan, koska tuolla aluepolitiikan komissaari juuri keskustelee rakennerahastojen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, joten tämä on erittäin mielenkiintoinen kokous. Tervetuloa. Merci Inge. Monsieur... Kiitoksia ja sitten herra Gozzolino. Io credo che noi dobbiamo tenere distinte Mielestäni meidän täytyy tehdä ero kahden asian välillä. Vanha ohjelma, kausi 2000-2006 ja mitä siihen kuuluu. Ja sitten sen tulos ja vaikutukset budjettiin 16 mi- miljardia euroa. Ja sitten uusi ohjelmakausi ja miten se vai- ja vaikutukset uuteen ohjelmakauteen jäsenvaltiot ovat nyt näitä työstämässä. Meidän pitäisi keskittyä enemmän tähän toiseen kysymykseen, koska tiedetään, että ei ole mikään yllätys, siis nämä tiedot, jotka kerroitte, viittaan viimeiseen kahteen vuoteen. Ja minulla on aivan erityistä kokemusta viime vuosilta. Tänä aikana Meillä oli nämä vanhat yhteisöohjelmat. Pyrittiin saavuttamaan määrällisiä tavoitteita, koska meitähän arvioidaan resurssien määrän perustaan pystytty sitomaan ja käyttämään. Ja samanaikaisesti meidän piti muuttaa tätä koneistoa uuden valvontajärjestelmän vuoksi, jotka liittyvät kohesio joka liittyy kohesiorahastoon. Tämä ei ollut mitenkään helppoa. Viivästyminen oli noin vuosi siinä, kun hyväksyttiin näitä ohjelmakausia. Ja vasta hiljattain vain ovat pystyneet hyväksymään omat valvontajärjestelmänsä. Tämä on valtava aihepiiri. Siitäkin pitää käydä komission neuvoston, neuvoston kanssa jatkossa keskustelua. Jäsenvaltio. jotka läpikäyvät vaikeaa taloudellista ja sosiaalista kriisiä, niin pitäisi kuitenkin käyttää enemmän varoja samanaikaisesti. Meillä on organisatorisia ongelmia käyttää näitä resursseja. Joten minä ehdottaisin, sen lennossa, kun täällä on ehdotettu, että oltaisiin tietoisia myös siitä. Että tämä on todellakin avain politiikkaa EU-ssa. Ilman kohesiopolitiikkaa EU olisi vähemmän konkreettinen hanke kansalaisille, joten pitää olla varovaisia tämän alueen suhteen. Tämä ei liity niinkään ehkä työttömyyteen, mutta jos pidämme myös varainkäytön laatua tärkeänä eikä vain määrää, niin silloin meidän täytyy tarkastella hyviä hankkeita ja pyrkiä tavallaan myös palkitsemaan niitä ja jatkamaan tällaisia hyviä kokemuksia. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Tekin äh, otatte esiin hyvin tärkeän aiheen. Tässä menettely on muuttunut, kun katsotaan nyt, että teillä on mielikuva autosta, eli formula-auto ja sitten parisi dakar rallin auto, ei kyse ole samasta asiasta. Ja sitten me kaikki olemme tähän ongelmaan törmänneet rahoituskriisin aikaan, silloin kun olemme halunneet elvyttää taloutta – ja ongelma oli se, että on hyvin vaikea nopeuttaa näitä hankkeita, maksatusta, kaikkea mikä liittyy rakennerahastoon. Ja tässä on merkittävä paradoksi se, että budjetti 2010 siinä on vain reilut kaksi miljardia elvytykseen, mutta yksi b on oikeastaan paljon enemmän kuin elvytyssuunnitelmassa. Tässä on ja sitten mennään rakennuskysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on huomio ja ehdotus. Sanoisin, että tämä alhainen käyttö häiritsee kohesiopolitiikkaa jatkossa. Haluaisin muistuttaa niin sanotusta työasiakirjasta, non-paper-asiakirjasta. On paljon tavoitteita että käytetään paljon näissä uusissa ohjelmissa. Ja kaikki kaikki näissä ei pidä miettiä, että budjetti kasvaa, vaan varat tulevat maataloudesta tai kohesiopolitiikasta olen aivan samaa mieltä, e, että ilman kohesiopolitiikkaa Euroopan unioni ei enää ole sama. Se ei ole enää Euroopan unioni. Meidän pitäisi olla kohesion ystäviä, olimmepa sitten saajapuolella tai maksajapuolella. Toinen asia sitten, meillä nyt ei ole aikaa käynnistää keskustelua, mutta nyt on vaarana, että budjettivaliokunnassa me tästä tulee ikään kuin Hyde Park Corner. Me sanomme, että jäsenvaltiot eivät tee hommiansa, komissio on liian byrokraattinen ja mikä on sitten lopputulema jopa tämä kuukausittainen keskustelu, se voi olla hyödyllinen, mutta me tarvitsemme palautetta. Tämä on konkreettinen ehdotus, ehkä se on väärä, riippuu tietysti puheenjohtajasta ja valiokunnasta. Meillä on vuosittain kokous kansallisten parlamenttien budjettivaliokuntien puheenjohtajien kanssa ja silloin he tulevat sinne äh, tulee usein äh, muita, äh, muita kuin puheenjohtaja. Ja jos me tämän asian otamme esityslistalle ja kysymme heiltä maakohtaisesti mm, tuloksista ja ongelmista, se saattaisi vaikuttaa konkreettisesti. Jokin päivä sitten esitin komissiolle kirjallisen kysymyksen ja kysyin, miten me Euroopan unionina valvomme maksuja, niitä maksuja, joita annamme ennakkomaksuina. Tietty prosenttimäärä, aivan kuten kuulimme, ikään kuin lahjana ja sitten kahden vuoden kuluttua pitää sitten osoittaa, mitä tällä rahalla on tehty. Minua todella kiinnostaa se, miten käytetään tässä vaiheessa nämä rahat, koska suurin osa rahoista on ennakkomaksuina. Se on sellaista rahaa, onko siinä tietty korko, joka siitä maksetaan, miten se käy todellisuudessa, miten käytetään sitä tarkoituksena ennakkomaksujen nousussa oli se, että elvytetään taloutta. Nyt me tiedämme, mitä äh, taloudessa tapahtuu. Ja äh, kyse ei ole ainoastaan kansallisen budjetin äh, tasapainosta. Tässä siis minun näkökohtani. Ehdotan, että siitä keskustellaan vielä myöhemmin. Kiitoksia näistä konkreettisista ehdotuksista. Hän lisää sitä pian. Ja seuraava puhuja. Likä Kotsolino vengo da... Puheenjohtaja, niin kuin Kotsolinokin, minäkin olen ollut mukana operationaalisten ohjelmien toiminnassa. Ne on viety loppuun prosenttisesti Tässä tarkistettiin 2009 kesäkuun lopussa. Haluaisin ehdottaa tätä esitellä. Hänen kiinnittäisi kiinnittää huomiota yhteen toisenkin erittäin tärkeän kysymykseen. Operationaaliset ohjelmat alueilla, jotka kuuluvat kohesiopolitiikkaan, on kaikki hyväksytty ennen rahoituskriisin alkua. Ja monissa tapauksissa on suunniteltu interventiotoimia, joiden tarkoituksena on koskea yksityissektoreiden on vaikea rahoittaa toimia tällä hetkellä, joten tämä hidastaa sitä, miten ohjelmat etenevät. Ja sitten kysymys komissiolle. Pitäisi nopeuttaa menettelytapoja, yksinkertaistaa niitä, myös mitä tulee uudelleenohjelmointiin, koska varsin usein, niin kuin perusastuksessa todetaan, kun siirto tehdään jostakin resursseista jonkin toiseen, tässä vaaditaan äärimmäisen pitkiä menettelyitä ja varsin usein seurauksena on menojen käytön hidastuminen. Kiitos. Ja aivan nopeasti vielä, herra Godmanis. Uh, Kaksi huomautusta liittyen näihin edellisiin puheenvuoroihin. Kyllä jotain pelivaraa on, nimittäin yhdestä rahastosta varoja ei voida asetuksen mukaan siirtää toiseen rahastoon. Jos kohesirahastossa ei onnistuta ja halutaankin sitten tehdä toimia sosiaalirahastossa, niin hyvä niin, mutta jos opet hyväksyttiin ennen kriisin alkua, siis jonkun tietyn rahaston sisällä, siis kohesio, sosiaali- tai globalisaatio, niin silloin on olemassa mahdollisuus jakaa varoja uudelleen rahastojen välillä. Jos siis hyväksytään uusia ohjelmia tiettyjen rahastojen sisällä, niin tämä on hankalaa, mutta mahdollista. Toinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että uskon, että Meillä budjetissa tulee olemaan ongelma ensiksi sen takia, että kun talouskriisi on päällä, niin ne hallitukset, jotka ovat korvausperusteista maksatusjärjestelmää käyttäneet maksuista EU-sta, niin jos minä yrittäjänä voitan jonkin kilpailun, niin en minä saa mitään rahaa No, kuten herra Surjan sanoi, ennakkomaksut voidaan korottaa neljään prosenttiin, mutta en minä sitä rahaa saa heti. Minun täytyy pankista hakea rahoitusta ja sitten vasta kun koko projekti on loppu, vasta korvausperusteisesti voin hallitukseltani vaatia maksua, oliko se nyt sitten 75 prosenttia. Ja sitten hallitus raportoi asiasta ja eu sitten korvaa tämä, nämä kulut maani hallitukselle. Mutta nyt pankkirahoitus on tiukassa yrittäjille, yrittäjien on hankala hankkia rahoitusta ja silloin projektit eivät pääse edes käyntiin rahoitusvaikeuksien takia. Ei tällä ole mitään tekemistä by- byrokratian kanssa. Olen Rova Hybnerin kanssa keskustellut asiasta ja jotkut maat ovat havainneet ongelman ja ne tekevät niin, että ne ottavat rahoja uudelleenrahoitusjärjestelmästä ja antavat suoraa rahoitusta uusille hankkeille. No tämä on tietysti vähän vaarallista, koska koska eh, varat on usein maksettu eh, budjettivaihetta kasvattamalla ja sitten niihin saadaan korvausta EUlta. Mutta jos sitten, jos sit, ja tässä on tietty viive, jos varat annetaan yritysrahoituslainoina heti ennen kuin saadaan korvaus EUlta, niin silloin tämä aiheuttaa budjettivajeita jäsenvaltioissa. No jäsenvaltiot ovat tämän huomanneet ja ovat ryhtyneet muuttamaan lainsäädäntöään. Minä en tiedä, onko tämä edes mahdollista EUn näkökulmasta. En ole varma, onko se ihan vedenpitävä lainsäädännön näkökulmasta, mutta tämä on syöksykierre, jos hankkeita ei pystytä aloittamaan, elleivät yrittäjät tai toimijat saa rahoitusta, niin miten tämä asia voitaisiin ratkaista? Miten jäsenvaltioiden budjettiongelmat voitaisiin ratkaista? Tämä tietysti liittyy myös kiinteästi EU-budjettiin, mutta ei minulla tänään ole tähän vastausta. Kiitos. Kiitoksia. Tämä oli erittäin intohimoinen keskustelu. Meillä ei ole valitettavasti nyt aikaa komission puheenvuoroon, koska meidän täytyy käydä läpi näitä kiinteistöhankkeita. Ne ovat hyvin tärkeitä, mutta minä ehdotan nyt, koska aivan kuten esittelijä ja muut puhujat sanoivat, että kyse on yhteisöpolitiikan ytimestä – ja merkittävästä budjettikohdasta tai budjettiosiosta, koska 1B on tässä vaiheessa noin 40 prosenttia budjetista, joten siihen kannattaa paljon satsata. Ja minä ehdotankin, että herra Godmanis yhdessä herra Lavian ja muiden kanssa – Eh, laativat eh, kyselylomakkeen, eh, kirjallisen sellaisen komissiolle yhdessä meidän budjetti 2011 esittelijämme kanssa ja sitten komission kirjallisten vastausten pohjalta me voisimme järjestää kuulemistilaisuuden ja vaihtaa näkemyksiä, ei ainoastaan niin kuin olemme tehneet aikaisemmin, niin että paikalla on merkittäviä pääjohtajia ja komission jäseniä, mutta ehdottaisin, että kutsumme myös kansallisten parlamenttien edustajat niistä maista, joista voi paljon oppia, koska siellä tehdään asiat hyvin, tai sitten voisimme kuulla heiltä paljon siinä mielessä, että siellä asiat sujuvat huonommin. Joten ehdotan, että keskustelu tästä kohdasta päätetään tähän ja menemmekin kohtaan 16. Kiitän eh, siitä, että esittelijä Holmaier on ollut hyvin eh, kärsivällinen. Hän on tehnyt paljon töitä kahden erilaisen hankkeen parissa. Eh, ensinnäkin ISPRA, yhteinen tutkimuskeskus, ja sitten Budapest, kaksi merkittävää Euroopan aluetta. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät kollegat, kyse on todellakin aivan ihanista paikkakunnista, Isprasta ja Budapestista. No, nämä ovat hyvin erilaisia tapauksia kuitenkin. Ja ensiksi voisin todeta, että nämä ovat aika äh, vanhoja asioita ja tässä on nyt, minä olen näitä asiakirjoja on kertynyt vuosien varrella varsinainen pino, joten anteeksi vain, että toimitin teille näin ison nivaskan näitä papereita. Komission tai EUn yhteinen tutkimuskeskus ISPRasta. Ensiksi on tullut kaikenlaisia asiakirjoja. Ja vasta nyt olen saanut kaikki nämä asiakirjat, joten nämä tulivat varsin myöhään. Ja haluaisin tämän myös sanoa suoraan komissiolle, koska minä olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa meidän täytyy keskustella siitä, kun me nimenomaan puhumme uuden varainhoitoasetuksen laatimisesta tai vanhan korjaamisesta, niin korostaisin sitä, että me voimme tehdä työmme asianmukaisella tavalla ainoastaan silloin, jos meillä on kaikki päätöksentekoon tarvittavat tiedot hallussamme. Jos emme saa asiakirjoja ajoissa, niin ei, ei asianmukaisia päätöksiäkään voida tehdä. Ja tässä pitäisi tehdä joitakin muutoksia itse asiassa. No katsotaanpa nyt itse asiaa. Kyse on ISPRasta, komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta. ISPRA on Brysselin ja Luxemburgin jälkeen komission suurin toimipiste, 160 hehtaaria. Tässä on siis tämä yhteinen keskus ja 99 vuodeksi olemme vuokranneet toimitilat Italian valtiolta nimellisellä yhden euron vuosivuokralla ja me olemme nyt vuokranneet Ispraa jo 50 vuoden ajan. Vasta pidettiin juhlat ja alueella on 140 rakennusta ja 1800 henkilöä töissä, joten tämä on aikamoinen keskus. Vuonna 2005 eh, perustettiin työryhmä ja se teki viisivuotisarvioinnin Isprassa kuudennen tutkimuspuiteohjelman puitteissa ja totesi, että se, että rakennukset sijaitsevat hyvin hajallaan ja ihmiset ovat ties missä suurella alueella, niin tämä heikentää toiminnan tehokkuutta. Isprassa tämä arvioinnissa huomattiin ja sitten laadittiin toimipisteelle pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelma. Tämä ei ole kylläkään vielä valmis jotta todellakin toimintaa voitaisiin tehostaa tällä, tässä suuressa toimipisteessä. No, ajatuksena on kuitenkin, että perustettaisiin neljä uutta rakennusta eri eh, tutkimusaloille. Yksi näistä on konferenssikeskus. Ja tämän tarkoituksena on, että nämä vanhentuneet 40 vuotta vanhat rakennukset voitaisiin korvata uusilla ja sitten, että saataisiin vähän tiivistetyksi tätä rakennus kantaa alueella, että tie, tiedemiehet ja muut, muu henkilöstö olisivat yhdessä. He voisivat vaihtaa ajatuksia. Totta kai tällä on myös turvallisuusnäkökohtia. Eivät ihmiset voi olla siroteltuina ympäriinsä, vaan heidän tulee olla yhdessä, jotta, jotta toiminta tehostuu ja jotta toiminta on myös turvallisempaa. No ne rakennukset, jotka korvataan ensimmäisenä, ovat peräisin 60-luvulta. Ja ne, niiden ylläpito on varsin kallista tällä hetkellä. Ne ovat niin vanhoja. Ja sitten tässä välissä aiotaan tehdä myös jonkinlaisia tilapäisratkaisuja. Esimerkiksi vanhat laboratoriot ovat liikikäyttökelvottomia. Ne pitää korvata tilapäisillä rakennuksilla ennen kuin uudet neljä rakennusta saadaan ylipäätään pystyyn. Nimittäin tällä hetkellä työskentelyolosuhteet joissakin vanhoissa rakennuksissa ovat, ovat epäinhimilliset. No, sitten, sitten äh, tässä on joitakin, joitakin rakennuksia, joissa on käsitelty, jossa tehdään ydinvoimatutkimusta. Joissakin niissä on asbestia, joissakin on radioaktiivista materiaalia. Ja minä sitten tietysti heti kysyin, että onko näissä joitakin haitallisia aineita näissä vanhoissa rakennuksissa. No minulle vakuutettiin, että näin ei ole. Eli kaksi uutta tilapäistä laboratoriota perustetaan toinen ympäristötutkimukselle, toinen elintarviketutkimukselle. Ja nämä uudet laboratoriot vievät noin 720 000 neliömetriä, yhteensä noin 8400 metriä Ja nämä vastaavat vain 4 prosenttia Ispran kokonaispinta-alasta. Ja sitten tarvitaan siis uusia laboratoriorakennuksia ja erilaisia rakennuksia, myös turvallisuuteen liittyviä rakennuksia. Ja sitten täytyy miettiä, mikä on esimerkiksi etäisyys laboratorioista tutkimuskeskuksiin, ettei se ole liian pitkä, että työtä voidaan tehdä järkevästi. Olemme tehneet tällaisen rajoitetun kilpailutusmenettelyn. Kuusi osallistui tähän loppujen lopuksi vain kolme pääsi viimeiselle kierrokselle. No kaksi sitten olivat hyvin tasaväkisiä kilpailijoita tässä kilpailutusmenettelyssä. Ja tässä piti ihan sitten sentti pohjalta käydä tätä vertailua loppupeleissä. Ja uudet rakennukset luovat työpaikan 500 ihmiselle. Ja sitten täytyy miettiä, että rakennetaanko nämä kaksi tilapäistä laboratoriorakennusta yhdessä, yhtä aikaa vai peräkkäin. Nämä tekniset asiat ovat vielä ratkaisematta. Ja ehkä näyttää siltä, että olisi järkevää, että tilapäiset laboratoriorakennukset rakennettaisiin yhtä aikaa. No 5 miljoonaa euroa on nyt annettu arvioksi tässä paperissa. No se ei ole ihan oikein, sillä todelliset kulut ovat äh, anteeksi, todelliset säästöt ovat noin kolme miljoonaa euroa ja, ja sitten kokonaisrakennuskustannukset ovat noin 28 miljoonaa euroa ja tämä kattaa kaikki mahdolliset kustannukset. Ja sitten myös tähän, näihin kustannuksiin sisältyy kolmen prosentin bonus ja sitten kymmenen prosentin bonus tälle yrittäjälle, mikäli aikataulussa pysytään. Ja tos, tosiaankin kolme miljoonaa säästöjä voidaan saavuttaa sillä, että nämä kaksi uutta tilapäistä laboratoriorakennusta äh, rakennetaan samanaikaisesti. 38 miljoonaa. No sitten Neliöhinta on noin 1500 euroa ja, ja 1500-1600 euroa per neliömetri on tämä rakennuskustannus. Ja tämä pitäisi sitten Anteeksi, että minä näitä lukuja tässä nyt luettelen. En varjoesittelijällekään ole vielä ehtinyt näitä lukuja toimittaa, koska sain lopulliset luvut vasta eilen illalla. No sitten laboratorioiden eh, varusteet, noin 6 miljoonaa euroa, ja yhteiskustannukset molemmille laboratorioille ovat noin 44 miljoonaa euroa eh, yhteensä. Ja sitten rahoitussuunnitelmakin näissä papereissa on. Ja tässä minulla onkin sitten paljon kysymyksiä. Tässä on varoja saataisiin kolmansilta valtioilta. No mitä tämä tarkoittaa? 12 miljoonaa euroa yhteisön ulkopuolisilta mailta. Mitä tämä tarkoittaa? Il nous reste maintenant très peu de temps. Anteeksi, rouva esittelijä, meillä on varsin vähän aikaa. Ja minä kyllä ymmärrän, että Ispraan liittyvissä ongelmissa, niin meillä on hyvin vähän keskusteluaikaa nyt tähän. Anteeksi, rouva Holmeier. Mutta muistutan teitä siitä, että nyt tässä, nyt tässä toimitaan 179 artiklan kolme kohdan mukaisesti varanhoitoasetuksessa ja joka kerta kun jollakin toimielimellä on jonkinlainen kiinteistöhanke, me saamme siitä tietoja. Ja ensiksi tarkastetaan, onko meidän, meidän syytä antaa lausunto aiheesta. Tähän on kaksi viikkoa harkinta-aikaa. Jos me haluamme antaa lausunnon, niin sitten saamme kaksi viikkoa lisäaikaa. No tietysti tässä vuodenvaihde tulee väliin, niin joka tapauksessa meillä on sitten aikaa laatia lausuntomme. Arvoisa esittelijä, minä ymmärrän, että Ispran suhteen teillä on vielä kysymyksiä ja että te aiotte budjettivaliokunnalle esittää että me hyväksymme tämän menettelyn ja että me antaisimme lausunnon asiasta. Tämäkö on siis yhteenvetonne? No kiitos herra puheenjohtaja, kyllä tämä on nimenomaan minun näkemykseni, mutta minusta tämä asia on niin monimutkainen ja sen takia tästä asiasta pitäisi keskustella vasta tammikuussa, koska tämä kilpailutusmenettely ja sitten rahoituskysymykset ovat vielä aika monimutkaisia. Varjoesittelijä on samaa mieltä kanssani. Minusta tätä asiaa pitäisi lykätä, jotta saamme vastauksen kysymyksiimme muun muassa komissiolta. Kiitoksia. Herra Mankamputan puheenvuoro muun muassa muitakin. Ehdottaisin nyt, että nämä kolme kollegaa ja ehkä muutkin, joilla on kysymyksiä tai huomioita esitettävänä, tekevät tämän kokouksen jälkeen suoraan Rova Holmajerille. Ja varmistaudun siitä, että valiokunta on samaa mieltä, jotta tartutaan tähän asiaan ja voimme jatkaa tätä keskustelua, viedä sen loppuun, äänestää seuraavassa kokouksessa. Sillä välin kaikki kollegat, joilla on kysymyksiä ja halutaan antaa mielipiteensä, olisivat sitten paikalla näin voidaan olettaa, ja ottaisi tässä välillä yhteyttä, yhteyttä suoraan kokouksemme jälkeen Rova Holmaierin. Näin meille jää tarpeeksi aikaa käsitellä toista ongelmaa, josta pitää tänään päättää, ainakin minä luulen niin, nimittäin Budapestin kiinteistön osto. Kenelle sopii se, että valiokunta tarttuu ISPRA-asian seuraavassa tammikuun kokouksessa. Me antaa sitten lausunnon puolesta. Kiitos vastaan. Ilmeisesti kukaan ei vastusta. Joten kiitoksia Rova Halmaier. Suokaa anteeksi, että me hiukan tässä nopeutan asioita näin, mutta nyt meidän täytyy, kun läsnä on varapuhemies Ila Kuoras, joka on vastuussa puhemiestä näistä kysymyksistä, niin meidän pitää tutkia varsin kiireellistä, pitkälle vietyä hanketta, nimittäin kiinteistön ostaminen parlamentille Budapestista. Rova Holmeier. Äh, dieser Komplex ist meines Erachtens deutlich unkomplizierter. No, tämä nyt ei ole itse asiassa niin monimutkainen asia. Kiitos, että varapuhemies on tullut paikalle. Ehkä hän voi itsekin tämän vahvistaa. Esittelen tämän ihan lyhyesti. Tämä liittyy siis vuoteen 2008 syy siihen, minkä takia valiokuntakäsittely tuli nyt näin aikaisin. Tämä piti alun perin käsitellä tammikuussa, mutta tämä johtuu siitä, että otsakkeessa viisi olemme nyt vähän tiukoilla ja siksi tämä pitää ratkaista vuoden 2009 puolella, jotta saamme vähän pelivaraa vuodelle 2010 ja tämähän on valiokunnan viimeinen kokous tänä vuonna ja sen takia tämä tuli näin aikaisin esityslistalle. Kyse on siitä, pitäisikö strategiaa muuttaa Budapestissa siinä mielessä, että tähän mennessä komissio aina oli ostanut nämä tiedotustoimistonsa ja parlamentti sitten oli maksanut tästä tiedotustoimistosta 40 prosenttia. No nyt strategiaa pitäisi ehkä muuttaa. Komissio kyselee, haluaisiko Euroopan parlamentti ostaa tämän rakennuksen ja että 60 prosenttia rahoituksesta saataisiin sitten Euroopan komissiolta, eli näin päin. No, kiinteistön yksityiskohdat ovat täällä asiakirjoissa. Ne on hyvin, tiedot ovat hyvin kattavia. Tilaa on paljon enemmän, rakennus on paljon hienompi, se on paljon näkyvämpi, se on paljon paremmalla paikalla. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, joita neuvoston jäsenet pitävät hyvinä, varsinkin kun Unkari on kohta puheenjohtajavaltio. Myös kiinteistön vuosittaiset kustannukset ovat ovat paljon alhaisemmat kuin, <clears throat> ylläpitokustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin aikaisemmassa rakennuksessa. Energiakustannukset ovat alhaisemmat kuin aikaisemmin ja kaikissa toimistoissa on päivän valoa ja niin edelleen. No toimielimet yhdessä sitten hoitavat kiinteistön hallinnan, ja sitten tietysti tästä järjestetään tarjouskilpailumenettely Budapestissa ja katsotaan, kuka sen tekee halvimmalla. No rahoitus 2009, äh, äh, siis otsakesta 5, budjettikohta 105 varauksesta ja yhteisrahoitustarve 10,1 miljoonaa. 7, vähän, jotain vähän yli on kiinteistön kustannus ja sitten mukaan lukien kaikki työvoima, kaapelointi, turvallisuus 8,8 miljoonaa yhteensä, sitten puskuri on 100 000 euroa ja sitten yksi miljoona jää vielä ylimääräistä ja tämä yksi miljoonaa on osoitettu tällaisille hallinnollisille menettelyille juristikustannukset, lakimieskustannukset ja niin edelleen 100 000 euroa korkeintaan lakimieskustannukset ovat, joten varaustakin on aika paljon, joten ehdotan, että hyväksymme tämän projektin. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavaksi Haglund ja sen jälkeen varapuhemies. Lyhyesti itse tästä prosessista. Tässä eilisilta, kun lopultakin oli tilaisuus ryhmässäni tai ryhmäni nimissä tarkastella Budapestin tapausta niin, nimestä. Tämä näyttää aika hyvältä. Ainoa asia, minkä tässä vaiheessa haluan sanoa, niin kuin Rova Holmajärkin aiemmin sanoi, että uutena jäsenä minun on todella vaikea hyväksyä sitä, että mitä tulee kiinteistöihin, niin ilmeisesti kaikki tiedot saadaan aivan ihan loppuvaiheessa vasta joten ei ollut helppo varjoistaan tässä olla, koska muitakin asioita on. Ja sitten kun asiakirjat saadaan kaikista näistä kiinteistöistä päivää ennen, se on mielestäni aivan mahdoton tilanne. En voi tätä mitenkään hyväksyä, ainakaan entisessä poliittisessa virassa niin minä sain tietoja varhaisemmassa vaiheessa ja näin pystyin saamaan selkeämmän kuvan siitä, mistä oltiin päättämässä, joten haluan kyllä tässä vaiheessa tämän sanoa. Toivottavasti näin ei tapahdu kaikkien näiden kiinteistöjen kohdalla, koska näin Rova Holmaierin ja meidän tehtävä tulee erittäin vaikeaksi, mutta Budapestin tapauksessa tämä on siis hyvä juttu ja on hyvä, että unkalaisilla on tilaisuus tutustua tähän hankkeeseen ja he puoltavat tätä, joten tässä mielessä mielestäni voimme hyväksyä, mutta toivon, että jatkossa informaatiota annan paljon varhaisemmassa vaiheessa. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia, hyvä kollega. Meillä on ISPRA varten hiukan enemmän aikaa, mutta tietenkin tämä huomio oli aivan oikeutettu. Ramankka pyysi puheenvuoroa. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s pani spravodajkyňou a takisto aj s kolegom e, to, čo Kiitän esittelijä. Olen samaa mieltä sekä esittelijän että edellisten puhujien kanssa. Jo viiden vuoden ajan olemme puhuneet siitä, että ei ole mitään järkeä siinä, että me saamme nämä tiedot vasta aivan viime tingassa. Ei tältä pohjalta voida tehdä järkeviä päätöksiä. Viisi vuotta olemme jo puhuneet siitä, että tiedot pitää saada ajoissa ja vieläkin näitä tietopaketteja tulee edellisenä iltana vasta. Meidän täytyy nyt tehdä tälle asialle jotakin. Parasta olisi, että me tekisimme sellaisen päätöksen, että jokainen toimielin laatii jonkinlaisen pitkän tähtäimen kiinteistöstrategian ja siitä sitten pidetään kiinni. Eli tietysti koordinoidaan strategioita eri toimielinten välillä. Minulla ei sinänsä ole mitään tätä Brysse, anteeksi, Budapestin hanketta vastaan, suhtautukaamme siihen myönteisesti. Mutta yksi kysymys vielä tässä on nyt vähän käännetty ympäri tämä parlamentin ja komission asetelma, että parlamentti tällä kertaa ostaisi kiinteistön ja, ja komissio sitten ostaisi siitä osuutensa. Minkä takia tämä vaihdettiin näin päälaelleen? Monsieur vice Kiitoksia ja nyt äh, äh, varapuhemies, äh, haluatteko nyt puheenvuoron, jotta voitte selvittää tätä hanketta, ehkä esittää huomioita tai kommentteja ennen kuin siirrymme päätökseen? Yes. No, no? Puheenjohtaja. Herra Olmaier selitti oikein hyvin tämän hankkeen, mutta tällä kertaa on toimittu tavalla, joka ei ole aivan normaali, koska me siis ostamme ja sen jälkeen komissio korvaa meille 60 prosenttia. Yleensä tehdään juuri toisinpäin. Komissio ostaa ja me korvaamme, korvaamme osuutemme tai maksamme. Kommentti ilman mikrofonia. Koska komissio tällä kertaa sillä oli tällaisia käytännön ongelmia ja siksi he, ehdottivat sieltä, että me tällä kertaa ostaisimme ja sen jälkeen saamme rahat korvauksena. Siis ei vuokrata, vaan korvataan ensi vuonna 60 prosenttia. Niin tosiaankin, jos ymmärsin oikein, herra Rouva Holmaere puhui hyvin selvästi. Me olemme erikoisessa budjettitilanteessa. Ensi vuonna, ensi vuonna siis. Mahdollisimman nopeasti. Ensimmäisenä päivänä ensi vuonna. Me olemme eh, hiukan erityislaatuisessa tilanteessa. Vidal Quadrasilla on rahaa vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen rahaa ei ole. Jos ei päätetä nyt heti, niin silloin varat menetetään. Sen sijaan eh, Komissiolla ei ole 2009 varoja, mutta komissiolla on rahaa 2010 ensimmäinen ensimmäistä. Herra Vidal Quadras. Meillä on siis väliaikainen likviditeettiongelma. Se on aivan erinomainen päättelevä eh, lausunto. No niin, nyt esittelijä ehdottaa meille, että ettei käytettäisi 199 eh, artiklaa ja antaisimme eh, puoltavan lausunnon. Kuka puoltaa? Entä vastustaa? Tyhjää. Hyvä. Me annamme vihreätä valoa, kun emme anna lausuntoa, mutta tämä on mahdollista ainoastaan jos. Ja nyt katsomme herra Lewandowskin. Hän on avainhenkilö. Me haluamme kiittää häntä hänen kärsivällisyydestänsä, mutta hän voi nyt siis ehdottaa meille – Eh, että ollaanko vastaan vai puolesta tätä siirtoa. Kiitoksia. Ei mitään yllätystä. On kaksin kerron järkeä siinä, kun rahaa on. Voimme käyttää loppuosan kiinteistövarauksista ja saada sitten 6 miljoonaa ensi vuonna, kun paine on erittäin vahva toteuttaa Lissabonin sopetukset, joten budjetin kannalta katsottuna tämä on todellakin järkevää, koska tämänhetkinen vuokrasopimus umpeutuu, raukeaa lokakuussa ensi vuonna ja Unkari. Niin puheenjohtajakausi alkaa vuonna 2011. Tämä on aika hyvä asetelma budjetillista ajatellen, että minä puollan kaikkia näitä siirtoja. Mutta 24C Siis kyseessä. C'est eh bien qui finit bien, c'est un mariage. Niin tässä on hyvä tilanne. Ikään kuin avioliitto, kumpikin rakastaa toisiaan ja vanhemmat ovat samaa mieltä. Ja me jaamme sitten myötäjäiset 2009 ja 2010 vuoden kesken. Kuka kannattaa tätä siirtoa 24? Kiitoksia. Entä vastustaa? Ei kukaan. Tyhjää. Yksi tyhjä. Hurraa! Hyvät kollegat, kiitoksia tästä paljon. Niinpä. Me olemme käyneet äh, tämän rankan esityslistan aivan loppuun saakka. Haluan kiittää teitä kärsivällisyydestänne ja sen tähden, että meillä on ollut niin hyviä puheenvuoroja. Olemme saaneet aikaan äh, erinomaiset keskustelut. Äh, aivan lopuksi sanon vielä, että me ymmärsimme kaiken, mistä äänestimmekin. Seuraava kokous, en aivan tiedä milloin, koska eh, se koskee eh, budjettikomissaarin kuulemista toisella viikolla tammikuussa ja silloin meillä on ylimääräinen kokous sitä varten. Eh, nyt on muistettava, että seuraava tavallinen kokous on tiistaina, keskiviikkona 26. 27. tammikuuta. Kiitoksia. Kokous päättyy.